Uh, good afternoon everyone. Uh, Hyvää iltapäivää kaikille. Minun pitäisi nyt johtaa puhetta. Jos voisitte ystävällisesti istua, se olisi hieno homma. Johdan puhetta tänään iltapäivällä samoin kuin huomisaamuna. Rova Beresin sijaan hänellä on muuta puuhaa nyt tälle päivälle ja huomiselle. Ensinnä voisimmeko hyväksyä esityslistan? Ja sitten pöytäkirjat. Ei ongelmia, hyvä. ensimmäinen lokakuuta neuvosto hyväksyi muutetun työllisyyssuuntaviiva tekstin ja siinä on mukana Euroopan parlamentin tarkistukset. Ja tässä vaiheessa toivotan tervetulleeksi asiantuntijat, jotka itse asiassa eivät olla vielä paikalla, joten enpä toivotakaan heitä tervetulleeksi, mutta Sanon vain, että he eivät siis ole paikalla vielä ja myöhemmin sitten kokouksen kuluessa toivotan heidät tervetulleeksi. Tämä kokous lähetetään webstreamin kautta nettiin. Ensinnäkin minulle on suuri ilo tässä ilmoittaa, että voimme käydä keskustelua työllisyyskomitean puheenjohtajan Bruno kokeen kanssa työllisyyspolitiikasta, talouden elpyessä ja Eurooppa 2020 strategiasta. Annan puheenvuoron suoraan teille. Meillä on noin tunti aikaa tälle keskustelulle ja tietysti tähän myös esityksen jälkeen otamme kysymyksiä vastaan. Bien, bonjour, je vais vous parler en français. Donc, euh, hyvää, hyvää päivää kaikille. Puhun teille ranskaa. Jaan äh, alustukseni kahteen, koska tässä on kaksi hyvin erilaista asia. Ensinnäkin puhun teille Euroopan 2020-strategiasta, talouden hallinnosta ja sen jälkeen työmarkkinoiden tilanteesta ja tavoista torjua kriisiä työmarkkinoilla. Eurooppa 2020-strategian hallinnosta EPSCON neuvosto kokoontui viime viikolla ja sitä varten olimme laatineet eh, päätelmä luonnoksen, joka hyväksyttiin, niin siinä oli eh, neuvoston heinäkuun eh, pyynnöt mukana, joihin kuului se, että tämän uuden strategian puitteissa pyydettäisiin kevyempää menettelyä, asianmukaisempaan menettelyyn niin, että EBSCO – neuvoston viestit kuuluvat selkeämmin Euroopan neuvostossa koskien työllisyyspolitiikkaa. Me annamme sellaisia neuvoja, että ensinnäkin komission ehdotuksesta aikataulua sopeutettaisiin. Meillä olisi tämä ensimmäinen kausi, jonka aikana annetaan, annetaan kertomus vuosi, vuoden alkupuolueen skon kasvusta. Tämän laatii komissio ja siinä er-, esitellään talouspolitiikan eri suuria haasteita. Sitten Euroopan huippukokouksessa päätetään kansallisesta uudistussuunnitelmista ja tämän jälkeen hyväksytään maissa tehdyt suositukset heinäkuussa. Eli aikataulu on aika tiukka. EPSCOn neuvoston ensimmäinen panos perustuu tähän vuotuiseen komission tammikuussa julkaisemaan kertomukseen, jossa on äh, viestejä koskien äh, niitä painopistealueita, joita tarvitaan työllisyyspolitiikassa, ammattikoulutuksessa, köyhyyden torjunnassa ja muissa asioissa, jotka on mukaan luettuna työllisyyden suuntavivoihin. Sitten se seuraava vaihe, johon EPSCO puuttuu, liittyy ajanjakson sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat huhtikuun kieppeillä hyväksyneet uudet uudistus, omat uudistusohjelmansa. Tuolloin EPSCO tulee käsittelemään ja hyväksymään jäsenmaille annetut suositukset eh, Eurooppa-neuvoston suositusten mukaisesti ja riippuen siitä, millaisia vastauksia jäsenvaltiot ovat uusissa, omissa kansallisissa uudistusohjelmissaan tehneet. Ja nämä sitten Euroopan neuvoston heinäkuisessa kokouksessa sopeutetaan tilanteeseen sitten EPSCO-neuvosto, eli työllisyys- ja sosiaaliasioiden ministeriön neuvoston kokous puuttuu vähän epävirallisemmin tilanteeseen loppuvuodesta, koska voidaan ajatella, että tämä eurooppalainen ohjauskausi on pikemminkin operatiivinen eikä niinkään päätöksentekoon liittyvä, mutta siinä ei ole määritelty hetkeä, jolloin olisi seurattava tilannetta eri jäsenvaltioissa, ottaen huomioon suhdanteet, työmarkkinoiden kehitys ja sitten rakenteellinen tilanne – koskien rakenteellisten uudistuksien täytäntöpanoa. Ajatuksena on siis, että tämä toinen ohjauskausi keskitetään arviointiin, tietojen keräämiseen, tietojen vaihtoon jäsenvaltioiden välillä paremmin kuin viimeisten kymmenen vuoden aikana on tapahtunut Lissabonin strategian aikana. Ajatus on siis se, että EPSCO-neuvosto saisi loppuvuodesta MKlta, komissiolta ja muilta osapuolilta tietoja tästä uudistusten edistymisestä eri maissa. Tämä on ensimmäinen etappi. Tänä vuonnahan meillä on kansallisia valmistelevia uudistusohjelmia. Marraskuusta alkaen ja on totta, tietenkin selvää, että saamme tiedot näistä uudistussuunnitelmista aikanaan. Vuonna 2010 tilanne on varmasti aika erilainen kuin vuonna 2011, kun, kun kone on kunnolla käynnissä. Mutta tässä on todella nämä kolme vaihetta. Kaksi virallista, yksi vastauksena komissiolle koskien näitä su- suuria suuntaviivoja huippukokouksesta varten keväällä sitten jäsenvaltioiden vastaukset koskien prioriteetteja omissa kansallisissa ohjelmissa heinäkuussa ja sitten kolmas vaihe EPSCOn hallintoa koskien, ja, joka liittyy jäsenvaltioiden tilanteen arviointiin vuoden lopulla ja sitten kierähtää taas uusi ohjauskausi käyntiin. Tämä on siis se, mitä olemme ehdottaneet hallinnosta ja tämän EPSCO-neuvosto viime viikolla hyväksyi. Sitten tämä toinen asia, joka koskee talouden tilannetta, erityisesti työllisyysmarkkinoiden tilannetta ja täytäntöönpano toimia, joilla pyritään lieventämään kriisin vaikutuksia. Yhdessä komission kanssa olemme laatineet asiakirjan, jonka tarkoituksena oli herättää keskustelua Epsko aamiaisella tämän asian ympäriltä. Meillä on asiakirjassa kuvaillaan tilannetta kriisin alusta asti Euroopan unionissa, en nyt siitä sen tarkemmin. Siihen liittyy työttömyyden lisääntyminen, työllisyyden laskeminen. Se koski erityisesti paikansaajia, joilla oli pienet, lyhyet sopimukset, nuoria, enemmän naisia kuin miehiä, niin edelleen. Varmasti hyvin tiedätte, mikä tämän diagnoosin sisältö on. Tällä hetkellä tilanne, tilanteesta voidaan todeta, että tilanne on aika lailla vakaa työmarkkinoilla. Työttömyys ei enää varsinaisesti kasva ja työllisyys on vakaantunut ja antaa heikkoja merkkiä kasvuun lähtemisestäkin, mutta voidaan puhua pikemminkin tilanteen vakautumisesta kuin, kuin uudesta kasvusta ja, ja noususta. Edelleen näissä hyvin vaikeissa tilanteissa siis toimitaan. Tähän on tila, lisättävä, että tilanne eri jäsenvaltioissa vaihtelee valtavasti. Toisin kuin rauhallisimpina aikoina – olkoon sitten kyse kasvusta tai taantumasta. Aikaisemmin ollaan oltu enemmän saman, saman suuntaan liikkeelle. Nyt tilanne on hyvin eriävä. Komissio on puhunut työmarkkinoista viime viikolla. Muistaakseni tästä julkaistiin muistio. Jos katsotte kaavioita, niin voitte katsoa mitä tahansa kuviota ja näette, kuinka eriäviä tilanteet jäsenvaltiosta vai, riippuen ovat kun katsotaan tilannetta kunkin jäsenvaltion kohdalla, tilanteet vaihtelevat valtavasti. Tämä on ensimmäinen kohta. Sitten toiseksi ei voida antaa yhteistä reseptiä, joka pätisi kaikkiin. Tämä on yhä enemmän totta kuin aikaisemmin. Tämä on todellinen vaikeus myöskin. Sitten kolmantena asiana on todettava, että, että kasvu ja työllisyyden linkki ei ole mitenkään selkeää tällä hetkellä, riippumatta siitä, mitä maata tarkastellaan yleisesti ottaen. Minäkin olen taloustieteilijä ja voin sanoa, että emme ymmärrä tästä tilanteesta nyt yhtään mitään. Toki voidaan antaa selityksiä paikallisella tasolla koskien osittaista työttömyyttä Saksassa tai virkamiehistä tilannetta tietyissä maissa ja niin edelleen, mutta kaiken kaikkiaan tämä linkki kasvun ja työllisyyden välillä ei ole millään lailla selkeä ja on hyvin vaikea antaa jotakin suuntaviivaa, joka pätisi kaikkiin. kun voidaan tosin todeta, mitä kriisissä on toiminut, tämä sen työttömyyden toimenpiteet ovat toimineet melkein valtaosassa jäsenvaltioista niitä toteutettiin ja kaikissa, joissa niitä otettiin käyttöön, jäsenvaltiot ovat saavuttaneet myönteisiä tuloksia, ovat tyytyväisiä näiden toimien käyttöönotosta, vaikka ne tulivatkin vähän kalliiksi, vähän riippuen maista. Sitten käytössä oli tällaista aktivointipolitiikkaa, työssä pitämisen ja työpaikkojen säilyttämispolitiikan lisäksi pyrittiin aktivoimaan työttöminä olevia henkilöitä. Se oli tehokasta, koska kohderyhmät olivat tarkkoja, nuoret ja muut henkilöt, jotka olivat lähellä työmarkkinoita ja saattoivat hoitaa olemassa olevia työpaikkoja. Tämän tyyppinen aktivointipolitiikka on edelleen toiminnassa. Ja sitten kolmannen tyyppinen politiikka koskee koulutusta. Monet nuoret olivat ilman työtä. Jos heillä on työ, niin kouluttaminen tulee kalliiksi, koska heille on myös maksettava palkka kouluttautumisen aikana, mutta nyt se oli edullisempaa ja näin ollen monet jäsenvaltiot ryhtyivät tämän tyyppiseen toimintaan. Kun siihen liitettiin osa-aikainen työ, työttömyystuki, niin se ei kumma kyllä toiminut kovin hyvin. Joissakin maissa se toimi, mutta useissa paikoissa siinä oli ongelmia. Sen sijaan monet työttömät saivat koulutusta tavallis, tavanomaisempien mekanismien puitteissa. Sitten vielä eh, sosiaalimaksujen helpottaminen, pienentäminen työllistämiskustannusten pienentämiseksi oli keino, jota käytettiin melkeinpä kaikkialla – ja sitä edelleen hyödynnetään, kun pyritään pääsemään kriisistä ulos. Nyt todella pyrimme kriisistä ulos. Sanoin hetki sitten, että työmarkkinat ovat vakautumassa, mutta kuten tiedätte, meillä on nämä budjettivelvoitteet, jotka pakottavat painopisteiden määrittelemiseen työllisyyspolitiikankin alalla – Belgia puheenjohtajavaltiona otti tämän kysymyksen esille EPSCO-aamiaisella. Pohjana oli meidän laatimamme asiakirja. Ja siinä suurin piirtein todet, kysyttiin, että mihin prioriteetteihin olette kallistuneet budjetissanne ja mitä toimia olette aikonut säilyttää ja mitä hylätä tässä kriisistä ulospääsyn vaiheessa. Jäsenvaltioissa valittiin erilaisia politiikkoja, Jos nyt vedän vähän yhteen tilanteen ministeripöydän ympärillä, niin voidaan sanoa, että kaksi kolmasosaa ministereistä mainitsevat nuoret. Eli budjetista pidetään kiinni, koska nuorisotyöttömyys on paljon lisääntynyt, joten budjeteissa on säilytetty toimet, joilla pyritään saamaan nuoret työmarkkinoille ja jatkamaan heidän koulutustaan. Sitten toimenpiteet, joista jäsen valtiot pitivät edelleen kiinni, koskevat näitä sosiaalimaksujen helpotuksia uusia työpaikkoja varten. Ymmärrämme hyvin, miksi näin on tehty. Jos nyt katsotaan täysin keinesilaisesta perspektiivistä, mm, luotaan työllisyyttä, luotaan työllisyyttä joka tuo tuottoa, joka yleensä, yleensä mm, auttaa budjettia, joten tämä on aika taloudellinen toimi. Vaikka sosiaalibudjetissa se kallilta tuntuukin. Sitten jäsenvaltiot suosivat myös toimenpiteitä, jotka koskivat työttömyyskorvausjärjestelmän uudistuksia. Viimeisen kahden vuoden aikana kriisin kehittyvässä monissa maissa laskettiin työttömyys turvan saantiehtoja ja suuremmassa osassa maista myös jatkettiin näitä korvausjaksoja. Korvauksia myönnettiin pidemmin aikaan. Erityistoimia on nyt poistettu ja on myös pyritty saman ryhtiään työttömyyskorvausjärjestelmiin niin, että kulut kohdennettaisiin sinne, missä niistä on eniten tehoa. Tuostan vielä ministereiden prioriteetit, siis nuoret, yritysten sosiaalikulujen helpotukset ja sitten työttömyyskorvausten uudistukset. Näistä pitäisi muutama asia muistaa. Monet ministerit mainitsivat yhteisrahoituksen jäsenvaltiot hakevat kumppaneita, olkaa ne sitten kuntia tai muita formeita, niin pyritään jakamaan taakkaa. Ja toisekseen monet ministerit ottivat esille myös sen, että osa budjetista olisi kokonaan siirretty kunnille. että oikeastaan välttämättä tarkoita sitä, että, että valtiota se pitää pesee käteensä. En tosin tunne yksityiskohtia, mutta sosiaalipolitiikassa ja työllisyyspolitiikassa on ajatus siitä, että paikallisella tasolla voidaan luoda parempia vastauksia ongelmiin, kun, kun tilanne on hyvin erilainen, vaihteleva maasta toiseen tällaiseen johtopäätöksen useissa jäsenvaltiossa päädyttiin. Keskustelun pohjana oli asiakirja, johon komission kanssa päätimme ottaa muutamia suuntaviivoja, joiden avulla voidaan tukea kasvuun pääsemistä ja kriisistä ulospääsemistä. pääsemistä. olisi pohdittava tätä osa-aikaistyöttömyyden toimista pääsyä. Niitä ei ole tarkoitus poistaa, mutta välittömästi. Kuinka voitaisiin rajoittaa niihin kohdistettuja budjetteja, koska tiedämme, että joitakin väärinkäytöksiäkin niiden suhteen on tapahtunut. Sitten toinen prioriteetti jonka mainitsimme asiakirjassamme, koski sitä, että olisi parannettavaa kohdennettua aktiivista työllisyyspolitiikkaa. Tämä liittyy siihen, mitä työllisyyden suuntaviivassa on jo pitkään ollut mainittuna ja joka myös vahvistettiin uuden strategian suuntaviivassa seitsemän. Ja sitten kolmantena olisi tarkasteltava vielä paremmin työttömyysturvan säännöksiä, ne ovat hyvin vaihtelevia valtiosta toiseen. Varmaankin tehokkuutta voitaisiin lisätä ja ihmisiä voitaisiin suojella paremmin ja myös aktivoida heidät paremmin jälleen työhön näiden työttömyysturvien uudistusten kautta. Tässä kaikki. Nyt tulee valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli erittäin hyödyllinen esitys. Ensinnä puhujalistalla Herra Sakas. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Kiitoksia teille. Ensinnäkin minun täytyy kiittää teitä näistä tiedoista. Kiittää tiedoista, joita Belgia puheenjohtajavaltiona on antanut hyvin yksityiskohtaisesti. Ja todellakin tästä täytyy kiittää, koska viime aikoina neuvoston suunnalta puhaltaneet tuulet ovat olleet sellaisia, että niissä on kyllä täysin unohdettu järjestelmällisesti parlamentin rooli. Ja, ja ei tämä parlamentin unohtaminen ole enää naista, vaan se on todella järjestäytynyt, joten me nyt todella kiitämme teitä näistä tiedoista, joita saimme teiltä. Ja e, kiitämme siitä, että otatte meidät mukaan nyt Euroopan vaikeina työllisyyden aikoina. Ainut se ongelma tässä herrat kokee on se, että en tiedä pelataanko tässä nyt hallintoaiheella nimenomaan sellaisessa paikassa, jonne parlamenttia ei kutsuta, eikä pelkästään parlamenttia, vaan se neuvoston muodostelma, joka on kaikista eniten huolissaan työllisyys, työllisyydestä ja kriisistä ja sosiaalisista kysymyksistä, niin ajatellaan nyt vaikka von Rompäyn tehtävä, toimiryhmää, joka pohtii Euroopan tulevaa hallintoa, niin nämä työllisyys- ja sosiaalitahotkin neuvostosta on jätetty syrjään. Tämä on enemmän tällainen epäily, epäily kuin tosiasia, mutta Minusta tuntuu, että meidät hieman jätetään syrjään siinä vaiheessa, kun Euroopan todellista tulevaa hallintoa täysin eksklusiivisesti, ei pelkästään taloudellisesti, vaan myös esimerkiksi ajatellen julkisen hallinnon vakautta ja vakaus- ja kasvusopimusta, niin heidät jätetään syrjään. Te sanoitte aivan oikein tuossa ja täydellä syyllä, että tekijät eivät ole yhtä mieltä siitä suhteesta, joka on kasvun ja työllisyyden välillä, mutta ennen kaikkea yksimielisyyttä kyllä löytyy tästä doktriinista. Eli jos pelkästään tässä hoidetaan nyt julkistalouden vajetta ja unohdetaan se, että pitäisi toimia myös niin, että kysyntä kasvaisi, niin tällä tulee olemaan kyllä suuri ö, kielteinen vaikutus työllisyydelle. Minun mielestäni Euroopassa tällä hetkellä pelkästään puhutaan ja mennään ö, julkistalouden vakauttamisen suuntaan. Ja sama pätee kaikkiin jäsenvaltioihin. Ne maat, joilla on 6 prosentin vaje, niiden täytyy ö, päästä 3 prosenttiin kolmen vuoden sisällä, samoin kuin jäsenvaltiot, joilla on 12 prosentin vaje. Tässä täytyy löytää pragmaattisia vastauksia, sellaisia, jotka ovat sopivia kaikille jäsenvaltioille. Mutta tässä tehdään nyt, räätälöidään kaikenlaisia vaatteita eri henkilöille ja joillekin tämä tulee olemaan todellinen pakkopaita sitten, eikä näiden toimien kanssa, joihin on ryhdytty, oikein pystytä ratkaisemaan näitä ongelmia. Herra Koke, minä kysyisinkin teiltä, eikö EPSCO-neuvosto voisi tässä tilanteessa pikemminkin kuin ennen kuin herra von Rompäyn työryhmä antaa tämän hyvin rajallisen näkemyksessä asioista, niin ettekö te voisi nyt hieman katsoa myös tämän kriisin sosiaalista ulottuvuutta ja ottaa huomioon sen sosiaalisia vaikutuksia ja samalla kuulla Euroopan parlamentin ääntä, koska niin monet ihmiset sanovat, että tämä ei ole oikea tapa auttaa Eurooppaa pois tästä kriisistä. Ja toinen kysymys, jonka halusin teille esittää, herra Koke. Ja tässä on hyvin henkilökohtainen kokemus aivan tältä viikon lopulta. EPSCO-neuvostossa, aivan kuten täällä Euroopan parlamentissakin, olette erittäin huolissanne massiivisesta työttömyysongelmasta. Miljoonat ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa ja etsivät uutta työtä. Me olemme kenties unohtaneet, että Euroopan, Euroopan unionilla on muitakin äärimmäisen tärkeitä ongelmia. Työn laatu, työntekijöiden terveys, ne joilla työpaikka on. Ikään kuin tässä nyt unohdetaan myös työilmapiirikysymykset. Me olemme ikään kuin jättäneet nyt syrjään erittäin tällaisen rikkaan, monimuotoisen agendan, joka meillä oli. Meidän ei pitäisi pelkästään olla huolissamme työttömyydestä, vaan myös työn laatukysymyksistä ja muista vastaavista. Näyttäisi siltä, että tässä massiivityöttömyyden draamassa tämä on unohdettu. EPSCO-neuvosto voi auttaa meitä saattamaan eurooppalaiselle esityslistalle e, työn laatukysymykset, työpaikkojen ilmapiirikysymykset. Miljoonat ihmiset e, kärsivät huonolaatuisista työpaikoista tänä päivänä. Kiitos. Thank you, Thomas Mann. Vielen Dank. Ähm, Sie haben... Äh, Kiitoksia. Viittasitte, herra kokee, siihen, että tällä hetkellä on vakautuksen vaihe, mutta ei ole vielä kasvua. Tämä voidaan nähdä eri tavallakin. Ensinnäkin vakautus on hyvin tärkeää, ettei mennä liian nopeasti euforiaan ja sanota, että voidaan jatkaa niin kuin samaan tapaan niin kuin aiemmin. Ihmisetkin huomaavat, että kaikki positiiviset tiedot, joita tulee, aletaan, ajatellaan vaikka Saksan vientiä, niin monet ihmiset eivät saa sitä osansa että he sanovat, että he huomaavat siitä liian vähän. Eli se täytyy tehdä konkreettisemmaksi. Se ei ole lyhyen aikavälin projekti, vaan tässä pitää olla pitkän aikavälin toimintaa. Se on selviää, mutta se voidaan saavuttaa vain silloin, kun ihmisillä on se vaikutelma, että kyllä, me tulemme tästä osallisiksi, meillä on mahdollisuus. Ja silloin hyväksymättömän pitkän aikavälin suunnitelman paljon paremmin. Ja sitten miksi on niin vaikeata jo, niille, jotka vastuuta kantavat eri jäsenvaltiossa sanoa, että haluamme pyrkiä lisäreformoihin, kun todetaan, että kun aina sanotaan, että täytyy yrittää saada budjettikonsolidointia aikaan, huolehtia siitä, että käytämme rahaa järkevästi, eikä sanota, että nyt ovat paremmat ajat ja nyt voidaan jälleen investoida paljon, voidaan jälleen asettaa vaatimuksia. Useat hallitsijat, vallanpitäjät eivät tätä ymmärrä. He sanovat, että jarrutetaan liian nopeasti. sellaista äh, lyhytä työaikaa tekevän työntekijän raha oli meillä Saksassa käytössä. Siinä työnantajat saivat työ, rahaa siitä, että ihmisiä pidettiin töissä. Siihen on annettu verorahaa, jotta voitiin huolehtia, että työntekijät pidettiin yrityksissä, että nyt kun siirrytään positiivisempaan vaiheeseen, tämä vakauttamisvaihe, kuten mainitsitte, niin nyt on sitten mahdollisuus, että olette edelleen mukana, eikä ole tullut työttömyyden kohtaloa. Tämä oli tärkeä asia mielestäni. Mitä mahdollisuuksia teistä mielestäni tällaisella toimenpiteellä on eri jäsenvaltioissa? Nyt koetaan juuri sitä, että ammattityöntekijöitä tarvitaan kovasti. Mutta sitten tämä viesti ei voi olla niin kuin monella suurilla yrityksillä, että niitä haetaan mistä tahansa maailmalta, vaan täytyy luoda ne mahdollisuudet, että ne jotka meillä ovat töissä ja joilla on hyvä ammattipätevyys, että heille sanotaan, että te olette se, joita tarvitsemme. Me haluamme teidät mukaan. Te olette osa tällaista yhteisöä ja sen kehitystä. Tätä pidän olennaisen lähetymistapana. Ja viimeinen huomio. Korkeat Serkas viittasi tähän vakaus- ja kasvusopimukseen. En usko, että voidaan mennä ja sanoa, että vakaussopimus ja automatismit ovat ratkaisu kaikille. Täytyy ajatella, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Mutta täytyy myös jäsenvaltioiden tehdä selväksi, että teidän täytyy tehdä kotiläksynne. Ei sen mukaan kolme neljä jäsenvaltiota haluavat automaattiset automatismin tähän, vaan että, että saadaan pitkän aikavälin kestävyysstrategia yhdessä voimme, että voimme sitä laatia. Jos haluamme joustavoittaa vakaussopimusta, niin mikä on silloin sen arvo, mitä on yhdessä päätetty? Kestävyysstrategiassa se on tärkeä osatekijä. Kysymys teille, uskotteko, että tällä ajatuksella voi olla enemmistön tuki vai pitääkö aina käsitellä siitä, että juuri valtiovarainministeriöltä tulee yrittäviä selityksiä ja sitten me voimme aina sanoa, että ei tätä näin suunniteltu kun tapahtuu tällaisia lehmänkauppoja. Minä olen niitä vastaan. Maidon tuottajia äh, tuen sinänsä, mutta lehmänkaupat eivät kuulu tähän. Kiitoksia, Rova Turunen. Yes, um, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia näistä tiedoista, joita meille annoitte. Minulla on kysymys, joka liittyy sen suhteeseen, mitä mainitsitte EPSKon uusista tehtävistä, jotka antavat oman panoksensa eurooppalaiselle ohjauskaudelle, eurooppalaisen työllisyyspolitiikkaan. Minulla on yksi kysymys nyt. Haluaisin teidän näkemyksenne uudesta taloudellisesta hallinnosta sellaisena kuin komissio sen esitteli syyskuun lopulla en nähnyt tuossa silloin mitään viitteitä siihen, että tarkasteltaisiin työllisyyttä tekijänä, kun tarkastetaan jokaisen jäsenvaltion taloudellista kehitystä. Tämä oli enemmän tällainen automis, automatisoitu sanktiojärjestelmä, josta keskusteltiin. Enkä myöskään näe mitään viittausta vuoden 2005 kasvojen vakaussopimuksen uudistukseen, jossa työllisyys asetettiin paljon raskaampaan, siinä annettiin enemmän painoarvoa, kun tarkastellaan talouspolitiikkaa. Mitä mieltä olette komission luonnoksesta talouden taloushallinnosta. Minä en näe, että työllisyys olisi siinä mikään kulmakivi, ja minusta tämä on valitettavaa. Toisaalta nämä EPSKon liikehdintä, tämä on hyvin mielenkiintoista. EPSKO liittyy nyt tähän eurooppalaisen ohjauskauteen, ja tässä on hieman tällaista ristiriitaista kehityskulkua. Mikä olisi teidän näkemyksenne tähän? Yeah, thank you so much. Ich fand es sehr, sehr spannend. Minusta on kovin jännittävää se, mitä sanoitte. Kun nämä johtopäätökset totesin, että joitakin parlamentin johtopäätöksellä olette ottanut mukaan ja onnittelen tätä siitä. Pelkien puheenjohtaja maana tekee erittäin hyvin työtä, yhteistyötä parlamentin kanssa. Juuri se, mitä olemme päättäneet vihreistä työpaikoista, ne on otettu käytännössä mukaan näihin johtopäätöksiin. Se on oikein hienoa. Kuvailitte myös sitä, miten Euroopan, Euroopan neuvoston kontrolli tässä toimii. Se tietysti kuulostaa hyvältä, mutta minulla on epäilykseni siitä, että onnistuuko se. Jos innostusta ja se, valtiossa on ottaa nämä asiat omakseen, niin sitten tietysti virallisesti tämä prosessi voidaan kehittää, niin kuin, miten hyvältä se kuulostaa, että on valvontaa, mutta lopulta saadaanko siinä kuitenkaan muutosta aikaan? Pitää olla innostusta siihen. Ja juuri näihin vihreisiin työpaikkoihin liittyen – ja uusia ammattitaitoja uusiin työpaikkoihin, jotka ovat tietysti olennaisia osatekijöitä, niin johtopäätöksessä ne uskotteko, että kun otetaan parlamentin alle tässä huomioon, niin onko tässä saatu potkua neuvoston toimintaan, ainakin joihin, joidenkin jäsenvaltioiden osalta. Voitteko te kertoa tästä? Ja, yes, äh, einige meiner Vorrednerinnen sind schon auf jotkut aiemmat puhuvat, puhu, aiemmin puhuneet ovat ja puhuneet minunkin asioistani, mutta haluaisin nyt puhua varjoesittelyn ST-ryhmästä. Haluaisin vielä painottaa että sitä, että olen todellakin iloinen, että jotkut tämän valiokunnan ehdotuksista työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin ovat vaikuttaneet aiemmin. Näin ei aina ollut ja toivon, että tämä on merkki paremmasta yhteistyöstä kuin viime vuosina ja että tätä voidaan toteuttaa tulevaisuudessa vielä positiivisemmin, koska mielestäni puuttuu joitakin täydennyksiä, jotka meille hyvin tärkeänä olivat, tärkeitä olivat valiokuntana. Ja haluaisin pyytää teitä siihen, että nämä teemat, jotka olivat meille parlamentissa tärkeitä, että pidätte niistä kiinni. Ja ehkä näette mahdollisuuden esimerkiksi nämä integrointiongelmat tietyille ryhmille päästä työmarkkinoille, että heitä voidaan edelleen tukea. Tässä pyydän teidän tukeanne. Ehkäpä voitte jo vähän viita, antaa vihjeitä siitä, että mitä nähtävissä tulevaisuudessa teillä on tässä suunnitteilla. Ja kiitoksia. Thank you. Uh, Mr. Balsar, please. Grazie. Grazie, Presidente. Io naturalmente... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tietenkin tyytyväinen tästä alustuksesta ja siihen liittyvistä toteumuksista, mutta kun puhuitte vakaudesta, niin voidaan olettaa, että olemme nyt pääsemässä pois tästä kriisistä, joka on aika, aika kovin meitä koetellut, mutta sitä vastaan on tietysti tosiasia, että Jäsenvaltioiden vienti ja teollisuustuotanto on on noussut omassa maassani niin ollaan jo tasolla 95, mutta tämä ei kuitenkaan ole on ratkaissut työllisyysongelmaa. Kaikki ne työpaikat, joita olemme kriisin aikana hävittäneet ja menettäneet, ovat edelleen kadoksissa, eikä, eikä kasvun myötä ole todella saatu takaisin menetettyjä työpaikkoja. Kriisi ja sen kielteiset seuraukset pitävät sisällään ongelmia, jotka olivat olemassa aikaisemminkin. Tähän liittyy koko Euroopan teollisuuden ongelmat, kehitysmaat ja nousevat maat siirtyvät tuottamaan näitä tuotteita. Yritykset ryhtyvät tuottamaan jo perinteisiäkin tuotteita, jopa viimeisin tap Tapaus oli yksi yritys, joka mm, aivan muualla ryhtyi tuottamaan eh, hienoa englantilaista tietä. Nyt kysymys kuuluu, vieläkö Euroopan pitäisi pyrkiä oma teollisuuteen vai pitäisikö meidän vaan täällä koota kaikkialta muualta maailmasta tulevat osat yhteen? Tällä tavalla minusta tuntuu, että meidän on vaikea torjua työttömyyttä ja köyhyyttä. Monissa asiakirjoissa puhumme näistä kyllä, mutta meillä ei ole välineitä saavuttaa tuloksia. Eurooppa 2020 strategia korostaa uusia nousevia aloja, mutta siitä puuttuu päättäväisyyttä koskien työpaikkojen takaisin saamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen uusia sukupolvia varten. Tähän sitten vielä iskeytyvät nämä budjettivaateet, jotka tekevät tilanteesta vielä vaikeamman. Kuinka tästä ristiriitaisesta tilanteesta sitten pääsemme eteenpäin? Kulttuurinen luova teollisuus on tulevaisuutta, mutta kuitenkin kulttuurista ja koulutuksesta leikataan ja leikataan koko ajan. Sitten olen sitä mieltä, että tarvitaan kasvuyrityksille, mutta vakaussopimus, leikkaa rakennevaroja, joita EU aikaisemmin antoi tavoite yksi, eli kohesioalueille. Euroopan unioni pitää vaikean antaa verohelpotuksia niille aloille, joilla työllisyys on, tai työttömyys pikemminkin on aiheuttanut sosiaalisia ongelmia, joita on vaikea paikata. Vaikka jotenkin heikkoja merkkejä onkin, niin minusta tuntuu, että jäsenvaltioissa meillä ei ole paljonkaan käsitystä tilanteesta, mutta kun otetaan huomioon, mitä toimivaltuuksia jäsenvaltiosta on siirretty muualle, niin jäsenvaltiossa ei vielä tiedetä, mitä ovat ne valinnat ja päätökset, joiden kautta pääsisimme pois kriisistä ja saisimme takaisin kaikki menetetyt työpaikat. tai ehkä meidän pitäisi hyväksyä, että Euroopan unionin talouteen kuuluu 20 prosenttia työttömyyttä ja meidän on, emme siitä mihinkään pääse. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, sanoitte, että nyt on aika päästä ulos kriisistä. Olette todella hyvin optimistinen, se on tietenkin hienoa, mutta minusta todellisuus ei vastaa näitä sanoja. Totesin myös koulutuksen. Haluaisin tietää tästä ensimmäisestä haasteesta. Kaikkein tärkein haasteemmehan kuuluu, koskee nyt ilmastoa, kuten kollega Elisabeth Schrötriuni sanoi kun hän puhui näistä uusista vihreistä työpaikoista, niin haluaisinkin nyt tietää, minkälaista tukea aiotte antaa tälle. Puhuitte kyllä koulutuksesta. Haluaisin tietää, mitä välineitä aina annatte yrityksille, jotta ne voivat kouluttaa näihin uusiin tehtäviin niin, että palkansaajat voisivat saada ammatillista sosiaalista turvaa niin, että heidän uraansa todella turvattaisiin? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Sitten toinen kysymys. Kriisin aikana nähdään kyllä, mitä Saksassa esimerkiksi tapahtuu. Siellä ei sanota, vaan siellä niin sanotusti jaetaan työtä. Eli puututaan työaikaan. Eikö nyt pitäisikin sitten puuttua työaikaan niin, että kaikki tekisivät vähän vähemmän töitä, mutta, mutta paremmin töitä ja töitä, työtä riittäisi useammalle. Sitten työllisyyskriisin aikana näemme kyllä, että meillä olemme tässä vähän niin kuin kahdessa sfäärissä. Ensinnäkin on tämä sfääri, jossa valkansaajat ovat ensimmäisiä uhreja ja, ja sitten johtoporras jakaa bonukset. Minä haluaisin tietää, milloin saamme aikaan todellisen sosiaalisen demokratian yrityksissä. Onko tämä ajatus, joka on tuotu esiin ministerikokouksissa? Ja lopuksi vielä nuorista. Nuoret odottavat paljon Euroopalta, hyvä puheenjohtaja. Tässä tilanteessa sanotaan kuitenkin, että nuorille epävarmuus on, on normi, on tavallinen tilanne. Nyt haluaisin kysyä, mitä välineitä aiotte ottaa käyttöön, jotta pärjätään tämän nuorisen kanssa, jolla ei näytä olevan mitään konkreettisia ratkaisuja hallussaan. Kiitoksia. Thank you very much. Before I bring you back in. Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron puheenjohtajalle, niin näistä keskusteluista täytyy myös miettiä sitä, millä tavalla saataisiin enemmän tässä ö, yhtymä kohtia työllisyysvaliokunnan ja teidän työnne kanssa ja mitä tulee tapahtumaan työllisyyssuuntaviivojen kanssa, mikä tulee olemaan lähiajan työ tässä ja millä tavalla tämä antaa panosta työllisyysvaliokunnalle, millä tavalla me voimme enemmän olla yhteydessä niin, että te voisitte ottaa huomioon joitakin näkemyksiä, joita parlamentista tulee enemmän kuin tähän mennessä on nähty. Olen iloinen, että täällä on otettu näitä tärkeitä asioita esille. Rova Schröter toi yhden näistä, ja tämä on otettu myös neuvostossa huomioon. Mutta valiokunnassa usein huomataan, että se työ, jota me teemme, ei välttämättä ö, anna panosta sille, mitä te teette, ja päinvastoin. Teillä on nyt noin vartitunti aikaa vastata vielä näihin kysymyksiin. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Vastauksena kysymykseen työllisyyskomitean puheenjohtaja on aina valmis tulemaan puhumaan teille kutsustanne. Tässä ei ole mitään ongelmaa tietenkään. Sitten konkreettisemmin koskien sitä, kuinka voidaan virallisemmalta pohjalta käydä vuoropuhelua. Mainitsin nämä hallinnon kolme vaihetta, niin kuin ne on mainittuna EPSCO-neuvoston päätelmissä viime viikolla. Kolmas vaihe näistä oli se kaikkein epävirallisin. Siinä tehtiin loppukatsaus vuoden lopussa ja kerättiin arviointeja yhteen kun jollakin on jotakin sanottavanaan, niin silloin se varmasti tulee esiin tavalla, millä tahansa. Teille saattaa olla sanottavaa työmarkkinaosapuolilla ja muilla osapuolilla. Tällaista vaihetta ei aikaisemmin ole ollut ja nyt, nyt se on ja uskon, että sen kautta voidaan saada aikaa virallisempaa keskustelua. Henkilökohtaisesti uskon, että että lyhy, lyhyesti virsi kaunis, mitä, mitä täsmällisempi ja helpommin ymmärrettävissä viesti on, niin sitä helpompi se on ottaa käyttöön, kun kysyn, kun kuulen teitä, niin ajattelen juuri näin. Ainakin MK varten Euroopan parlamentiltä jatkuvasti kuullaan tämän tyyppistä viestiä. Niin, että olisi helpompi integroida näitä muutoksia, vaikka en tietenkään voi tehdä tässä mitään virallisia lupauksia, niin kuin hyvin ymmärrätte. Sitten yritän lyhyesti vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Ensinnäkin budjetti velvoitteista. Työllisyyskomiteassa tehtävänämme on panna toimeen työllisyyspolitiikkaa ja politiikkaa, joka koskee tiettyä sosiaaliturvaa. Puhuin työttömyysturvastakin hetki sitten. Meille, kuten yksi teistäkin sanoi, kysymys koskee kestävyyttä. Lyhyellä tähtäimellä meillä ei ole mitään vaihtoehtoja. Rahaa ei ole, joten suurimmassa osassa jäsenvaltioita varat ovat hyvin rajalliset. Ja näin ollen meidän on pystyttävä priorisoimaan niin, että saadaan paras kustannushyöty työllisyyden luomiseksi ja ihmisten suojelemiseksi niin, että saataisiin ihmisiä töihin ja voitaisiin suojella heitä pysyvästi niin, että lopulta he pääsisivät töihin. Tämä on ensimmäinen, ensimmäinen tehtävämme, se on meidän velvoitteemme. Tämä on kuitenkin hyvin uhkaava siinä mielessä, että tietyissä jäsenvaltioissa uhka on aika laajakin. Mikäli sitä ei hyväksytä, niin sosiaaliturvajärjestelmä saattaa vaarantua Tämä ei ole silloin enää prioriteettiongelma, vaan olemassaolo-ongelma. Emme voi siis mitenkään järkeillä irti tästä todellisuudesta, vaikka meillä onkin eh, hyvin läsnä nämä työllisyys- ja sosiaalihuolet, mutta meidän on pakko pitää kustannukset mielessä. Jotta järjestelmä olisi kestävä, tarvitaan myös kasvua. joidenkin teidän mukaan kasvu on vielä heikkoa ja en, ennustuksetkaan eivät sitä juuri vahvista, jos tällaista kaunista ilmaisua käyttäisin, mutta todellakaan mikään loistava tulevaisuus ei meitä nyt odota, kun ajatellaan luotavia työpaikkoja, niiden määrää ja työllisyyspolitiikan ja sosiaaliturvan rahoittamista. tai rahoituksen lisäämistä. Tarvitaan siis suuria muutoksia. Sanotaan tämä vaikka näin, ja niiden muutosten on ensinnäkin koskettavaa niitä alueita, joilla vaurautta luodaan. Olemme kuulleet työllisyysrikkaasta kasvusta. Jos, me, jos meillä on kasvua, joka ei tuota paljon työpaikkoja, huomaamme, että pian köyhdymme. ja joudumme kierteeseen, joka on pikemminkin huoneen vaikutuksen tuoma. Nämä budjettivelvoitteet olivat siis ensimmäinen ystävä, sitten tarve luoda kasvua ja ja kolmas Lissabonin strategian kielteisestä puolesta koski politiikan epäonnistumista. Meillä oli makrotaloudellista ja työmarkkinoiden uudistuspolitiikkoja, mutta niiden yhteydet olivat aika heikkoja. Nykyisen strategian yksi tavoitteesta on juuri se, että nämä voitaisiin yhdistää paremmin. Näin voinkin vastata kysymyksiin koskien sitä, että EPSCO ei näyttäydy hallinnossa niin kuin komissio ehdotti syyskuussa. Ja mahtaako tähän liittyä jonkinlaista prioriteettiongelmaa uudessa strategiassa koskien työllisyys- ja sosiaaliasioita. No, ensi viikolla neuvosto vastaa tähän kysymykseen. Minun tehtäväni ei ole vastata siihen, mutta EPSCO-neuvoston päättelmien viesti ei kuulu siihen tyyliin, että luulisimme olevamme maailman napa. Kyllä, me muistamme historian ja me pyrimme nyt pidemmän kiinni strategiasta ja perussopimuksista. Ja tärkeintä on, että meitä kuultaisiin. EPSKon pyyntö oli juuri tämän luonteinen. Toivotaan, että neuvosto kuulisi meitä. Meillä on juridiset keinot. Makrotaloudellisissa prioriteeteissa ei sanota mitään työllisyydestä, mutta tiedämme, että se on tärkeää ja kun tarkoituksena on talouspolitiikan merkittävämpi integrointi, niin tarvitaan täsmällistä diskurssia työllisyyspolitiikasta ja EPSCO voi tässä auttaa. ECOFIN kokouksessa on vain vuorokausi aikaa ja siellä on paljon asioita käsiteltävänä. Kun käsitellään työllisyyspolitiikkaa, tarvitsemme ihmisiä, jotka joka päivä työskentelevät niiden asioiden parissa ja joilla on tiedot käytettävissä ja välineet täsmälliset välineet käytössään. Uskon, että EPSCO-neuvostolla on hyvä käsitys omasta paikastaan ja kuulijoistaan ja aikaisemmalla kaudella ja puutteista, jotka liittyivät sen viestin läpi menemiseen menneisyydessä ja kuinka tähän ongelmaan nyt voitaisiin pureutua. Pyritään olemaan täsmällisiä, eli raskaita ja toimia oikeaan aikaan ennen kevään huippukokousta, ennen heinäkuun huippukokousta ja syyskuussa sitten, kun jäsenvaltiossa tehdään tilannearvioita. Sitten täällä oli kysymyksiä, jotka olivat täsmällisempiä koskien vihreitä työpaikkoja. Tämähän on Belgian puheenjohtajavaltion prioriteetti. Olemme perustaneet MKn työryhmän tämän asian puitteissa. Sieltä olisi tarkoitus tuottaa kertomus ensi kuussa, että valmistellaan äh, epskon joulukuun päätelmiä. En tiedä, mitä Belgia tästä on ajatellut, mutta tämä on on tarkoituksena todella, MKssa on tarkoitus käsitellä näitä vihreitä työpaikkoja. Se on siis huolenaiheenamme kertomuksesta varmaankin tulee suosituksia koulutusta varten ja tiettyjen sektoreiden tukemiseksi, mutta siinä tullaan puhumaan myös siitä, mitä tapahtuu kasvun puolelle. Ei vihreät työpaikat sun itsestään, vaan tarvitaan vihreitä tuotteita, eikä EFSCO-neuvosto voi niitä luoda, joten joka tapauksessa tarvitaan lisää integraatiota muiden sektoreiden kanssa tässä tapauksessa. Ei nyt ehkä makrotaloudellisen sektorin kanssa, mutta varmastikin teollisuuspolitiikan ja kilpailukyky, kehitys, tutkimussektoreiden kanssa tämmöistä varmasti tarvitaan. Näitä asioita kyllä tutkimme ja varmasti suosituksia on tulossa. Sitten sosiaalipolitiikasta, sosiaalia. sosiaali- ja ja ihmisten turvaaminen työmarkkinoilla koulutuksen kautta otettaisiin ensisijalle. Asiakirjassa annetaan kriisin vastaisia suosituksia. Tämä on siis yhteinen asiakirja. Komission kanssa mainitsemme osa-aikatyön ja työttömyyskorvausjärjestelmät. Näillä voidaan turvata henkilöiden tilannetta tietenkin – ihmisten turvaamisesta vielä täsmällisemmin työllisyyttä ajatellen. Täällä on kysymyksiä, jotka liittyvät työn laatuun, työpaikkojen houkuttelevuuteen, Tämä on myös Belgian puheenjohtajavaltion prioriteetti. Tästä EPSKossa on keskusteltu ja Belgian puheenjohtajavaltio järjesti hienon konferenssin aiheesta – Uskon, että kaikki pöydän ympärillä ovat yhtä mieltä siitä, että meillä olisi hyvälaatuisia, hyvin palkattuja työpaikkoja, mutta ensimmäinen ongelma on se, että ensin nämä työpaikat on saatava olemassa, olemaan olemassa ja olisi stimuloitava näin ollen työllisyyttä. Sitten nämä viittaukset laatuun ja ihmisarvoisen työhön ja niin edelleen ovat asioita, jotka jatkuvasti otetaan esille. Siitä ei tarvitse huolehtua. Tietenkin on ongelmia, jotka liittyvät epävarmoihin työsuhteisiin, pätkätöihin, mutta niitäkin kyllä käsitellään. Kuulenpa, että olen vastannut kysymyksiin ja kiitän teitä kutsusta ja mahdollisuudesta kertoa omasta työstämme ja sen edistymisestä. Äh, kiitoksia, tämä oli erittäin hyödyllistä ja kiitoksia siitä, että tulitte tänne valiokuntaan. Yes, I thought we were missing uh, the rapporteur on the next item, but we're not. Uh, Seuraavaksi menemme suoraan sitten palveludirektiivin täytäntöönpanoon ja valmistelija on Jean-Luc Denamias. Haluatte varmaan aloittaa. Merci, Madame la Présidente. Bien. Öö, oui. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, ehkä annan työllisyyskomitean poistua paikalta. Je vous salue tous et toutes. Bonjour. Tervehdin teitä kaikkia tässä ohimennen. On fait une pause, hein, c'est cela. Ehkä pidämme pienen tauon. Uh, do carry on. Je vous laissais le temps de saluer euh, yes. le directeur. Très bien. Äh. Annoin teille aikaa tervehtiä johtaja. Äh, Olemme saaneet joita kuita tarkistuksia, ei mitään valtavia määriä. On myös äh, suuria kompromissimahdollisuuksia, jos haluat, niin mainitsen nämä numerot, en, me, en nyt käsittele niitä yksityiskohtaisesti. Voitte katsoa sitten näitä tarkistuslistoja. Aloitetaan johdantokappaleesta A. Minusta tuntuu, että voidaan päästä kompromissiin, ainakin omasta mielestäni. Tarkastus 4, 2, 4 ja 5, näistä varmaan voidaan tehdä kompromissi. Nämä koskevat ihmisarvoisia työpaikkoja ja sosiaalisia seikkoja. Sitten johdantokappale B. Minun käsittääkseni voitaisiin löytää kompromissitarkistuksen 8, 9 välillä. Siis kun kyseessä oli johdanto-osan A, A-kappale. Nämä koskevat palveluja. Palvelualan osuus on nyt 70 prosenttia työpaikoista ja BKTstä Euroopan unionin alueella. Sitten kohta yksi. Kompromissi varmasti on mahdollista tarkistusten 16, 17 ja 18 välillä. Kohta kolme. Tämä on vähän pitkä juttu, mutta luulen, että kompromissiin voitaisiin päästä tarkistusten 26 ja 27 välillä. Kohta neljä. Minun käsittääkseni voitaisiin päästä kompromissien tarkistuksista 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ja siinä se sitten olikin. Kohta viisi. Kompromissitarkistus saattaisi olla mahdollinen tarkistuksesta 41-45. Sitten kohta 6. Kompromissitarkistus olisi mahdollinen mielestäni tarkistusten 50, 51, 52, 53, 54 välillä. Eiköhän ne siinä olleetkin. vaikeat kohdat tunnemme hyvin, mitään yllätyksiä niihin ei juuri sisälly. Kokonaisnäkemyksestä koskien tätä palvelusdirektiiviä, eli että sitä pidettäisiin jo nyt onnistuneena menestyksenä, niin tästä varmasti on vielä keskusteltava sitten tämä toinen ongelmakohta, josta käydään keskustelua koskee useiden ryhmien ja useiden jäsenten pyyntöä jonka mukaan pyydettäisiin puitedirektiiviä yleistä etua koskevista palveluista. Olen valmis kuuntelemaan teitä, olemme varmaan valmiita tekemään työtä, olemme saaneet ehdotuksia, olen tehnyt kompromissiehdotuksia, saatte ne pian ja voimme palata näihin asioihin. Meillä on vielä joitakin päiviä aikaa tämän tilanteen hoitamiseksi hyvin. Kiitoksia. Um, kiitoksia. Minulle juuri kerrottiin, että tarkistus 20 edusta tiettyjä ongelmia. Ja henkilö, joka on tämän tarkistuksen esittänyt, hänelle on kerrottu myös tästä. Näyttäisi siltä, että tätä ei voida hyväksyä käsiteltäväksi. Eli tarkistus 20, käsittelyn otto ongelmia. Seuraava puhuja. Tack för formen och tack till rapportøren for sit arbejde øh, så langt. Og jeg synes, det der ligger øh, foran os nu, det ser fornuftigt ud. Og jeg tror også, at vi kan fint blive enige om øh, hovedlinjerne i øh, det her direktiv. Niin, kiitoksia. Varmaan voimme olla yhtä mieltä tästä näistä linjoista. Haluaisin äh, sanoa, että täällä on nyt jotakin, joka johtaa vähän hämmennyksen. Meillä on nimittäin äänestysluettelo näistä kompromissiehdotuksista. Ja seurasi kyllä esittelijä hyvin, mutta olisi hyvä, että meillä olisi kompromissit myös tässä niin, että tilanne olisi selkeämpi. Näistä yksittäisistä kompromisseista haluaisin esitellä demareiden näkökulman tähän niin asian johdanto-osaan kappale A on oikein meille sopiva kohtaan yksi asti. Minä olin pyytänyt, että tämä termi ihmisarvoinen di- työpaikka, decent job olisi otettu mukaan, mutta sitä ei olekaan otettu. Nyt on kysytty, voitaisiinko tämä termi ottaa takaisin. Minusta tämä olisi ongelma, joka olisi vielä ratkaistava. Sitten on tämä kompromissiehdotus kohtaa kolme varten. Emme ole tästä yhtä mieltä. Ehkä voisimme pyytää, että esittelijä käsittelisi kaikki kohdan kaksi tarkistukset kohtaa kolme varten. Ehkä voisimme löytää ratkaisun. Meistä vaikuttaa siltä, että, että tietenkin direktiivissä voi olla asianmukaisia säännöksiä, mutta voi olla myös ongelmia. Ja siksi Jatkamme yhteistyötämme tiettyyn pienin varauksin, mutta olemme pikemminkin yhtä mieltä näistä muista kompromisseista. Sitten kohta neljä. Olemme yhtä mieltä. Omassa tarkistusehdotuksessani en olisi ehkä ilmaissut suurta innostusta tämän tyyppisen direktiivin puolesta, mutta on aivan selvää, että voimme hyväksyä direktiivin tästä asiasta. Eli asiasta, joka on mainittu tässä kohdassa. Sitten kohta viisi. Ei mitään ongelmaa. Kohta kuusi. Ei ole mitään ongelmaa täälläkään. Voimme hyväksyä kompromissiehdotuksen, jonka Benanies juuri muotoili. Olisin iloinen, jos saisimme korjatun äänestysluettelon niin, että tätä olisi helpompi ymmärtää. Ehkä voisin myös keskustella esittelijän kanssa kun kokouksen jälkeen, niin että katsomme, mikä tilanne on näiden joidenkin on hankalimpien kohtien kohdalla. Rova Turunen. Uh, thank you. On behalf of Greens, just a few comments. Uh... Vihreiden puolesta muutama kommentti näyttää, että voidaan saada laaja sopu tässä valiokunnassa keskeisistä kohdista. Kaksi asiaa. Ensinnäkin haluan painottaa totta se, mitä juuri sanottiin. Arvostaisimme kovin, jos kompromissien puitteissa voitaisiin luoda yhteys palveludirektiivin ja sen tavan välillä, miten palvelusopimusten puitteissa työtä teetetään myöskin työntekijöiden lähettäminen liittyy tähän. Tässä yksi prioriteetti. Ehkä me voitaisiin löytää vahvempi sanamuoto siinä. Sitten ovat sosiaalipalvelut, jotka liittyvät yleiseen etuun ja yleistä etua, anteeksi, yleistä taloudellista etua koskevat palvelut. Siinä niissä täytyy suojella niitä palveluita, joilla on yleistä jotka koskevat yleistä etua ja joilla on sosiaalinen tarkoitus, ja että nämä palvelut eivät pitäisi olla kilpailulain alaisuudessa. Tämä on se ydinasia. Jos kompromissit voit enemmän painottaa, niin olisimme kovasti tai sinulle samaa mieltä. Sitten muutama huomio. Minun nähdäkseni on paljon tarkistuksia enemmän IMKON alalta Ehkä pitää keskittyä enemmän siihen, mikä on työllisyyden rooli tässä, eikä puhua kompromissista teidän luonnoksestanne. Rohkaisisin kaikkia miettimään työllisyysvaliokunnan roolia, koska IMKO kyllä käsittelee muita asioita. Ja viimeinen tieto varmaankin tiedätte, mutta imko prosessi on viivästynyt, jos on myös jäsenenä esittelijän henkilökohtaisen asian vuoksi. Mutta se siellä viivästyy jonkun verran, joten olemme tässä ajoissa työllisyysvaliokunnassa. Ja odotan tätä. Kiitoksia kompromissista, jotka lähetitte, ja varmaan hyvään sopuun päästään. Kiitos siitä, ja kiitos, että olette ollut hyvin vastaanottavainen. Herra Baltasar. Grazie Presidente. Io intanto ringrazio il relatore per... Eh, Kiitoksia Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja yhteistyöstä. Hän on pyrkinyt löytämään kompromisseja useisiin tärkeisiin direktiivin näkökohtiin. Tämä helpottaa yhteistyöhalua. Meidän osaltamme EPLPllä on varmasti kantoja, joiden suhteen olemme hieman jäykkiä, erityisesti koskien kohtaa yksi. Tarkistukset 11-14 emme ole missään nimessä yhtä mieltä näistä kannoista. Samoin kohta kolme tarkistukset 25-29. Näissä kohdissa mainitut kriteerit eivät voi saada meidän tukeamme. Sitten tämä kohta neljä, joka on keskustelun keskiössä. Meillä on edelleen aika lailla historiallinen kanta koskien sitä, tarvitaanko vai eikö tarvita direktiiviä, jossa annettaisiin määräyksiä yleistä etua, yleisestä taloudellista etua koskevista palveluista. Uskomme tässä subsidiariteettiin ja olisi hyvä jättää jäsenvaltioille mahdollisuus itsemääräämiseen. Mutta aina kun on vain mahdollista, mm, me pyrimme mahdollisuuksien mukaan pääsemään kompromissiin, jossa kaikkia kantoja kunnioitettaisiin. Kiitoksia. Thank you. If no one else... Kiitoksia. Jos kukaan muu ei enää halua puheenvuoroa, niin puheenvuoron palautan suoraan valmistelijalle. Merci beaucoup. Bon, euh... Kiitoksia. Herra Kristiansen ei tämä asia ole vielä loppuun käsitelty. Meillä ei ole vielä äänestysluetteloa, enkä oikein ymmärrä, mistä tämä kiirne tulee. Kyllä meillä vielä on aikaa hioa tätä kaksi ja kolme kohtien liit- yhteenliittämisestä. Kyllähän se saattaisi sopia. Minusta tuntuu, että, vaik- että viittaus ihmisarvoisiin työpaikkoihin johdanto- ensimmäisessä johdanto-osassa – niin jos haluatte laittaa sen jonnekin muualle, niin tuskin se ketään haittaisi. On hyvä täsmentää asioita, kyllä se varmaan sopii. Mutta todellakaan kompromissi ei ole vielä valmis. Meillä on vielä aikaa, meidän on vielä tehtävää työtä yhdessä. Sanon tämän kaikille puhille. Rova Turunen. totta, että tämä liittyy lähetettyihin työntekijöihin. Se on aivan selvää. Olisi katsottava, kuinka tämä voidaan hoitaa ilman, että tämä hämärtäisi ehdotuksiamme. Sitten nämä täsmennykset sosiaalipalvelusta. On totta, että en ole kaikkia lukenut uudelleen valiokunnassa, mutta nämä alustavat kompromissiehdotukset kyllä sisältävät tämän te ja muut jäsenet tekivät sen suuntaisia ehdotuksia. Herra Baltasar, kuuntelen teitä kyllä ja ymmärrän, että tätä keskustelua on käyty jo vuosikausia parlamentissa koskien tätä puitedirektiiviä ja yleistä etua koskevia palveluja ja subsidiariteettia tietenkin tästä oltaisiin voitu puhua aivan alussa. Olen kyllä valmis teidän ja teidän ryhmänne kanssa katsomaan, mitä mahdollisuuksia on, mihin asti voitte mennä ja mihin, minkä viivan yli ette kerta kaikkiaan halua astua. Subsidiariteettiin liittyy eri maiden erilaiset kulttuurit, mitä ovat yhteisen, yhteisen edun palvelut ja nämä yhteistä etua koskevat palvelut. Katsotaan nyt, voidaanko johonkin tulokseen päästä, mutta minä olen täysin valmis käymään keskustelua. Olen valmis tapaamaan teidät, myös avustajani ovat valmiita varmaankin. Täällä on useita tarkistuksia, joiden suhteen kompromissimahdollisuuksia löytyy suhteellisen helposti riippumatta siitä, mistä ryhmästä nämä tarkistukset ovat tulleet. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitokset teille. Hieman päivämääriä seuraavaksi määräaikatarkistuksille on 23. syyskuuta. Tarkistusten tar- äh, tarkastelu 25. 26 lokakuuta 8-9.11. Sitten äh, valiokunnassa ja arvioitu täysistuntokäsittely on joulukuussa. Jos kukaan ei vastusta, niin haluaisin siirtyä suoraan seuraavaan kohtaan, eikä pidettäisi sitten taukoa, koska tässä tutkimuksen esittelijät ovat jo paikalla, mutta jos tunnette henkilöitä, jotka aikovat tulla tätä tutkimusta kuuntele- tutkimuksen esittelyä kuuntelemaan, niin kertokaa heille Uskon, että kaikki haluavat pikemminkin lopettaa kokouksen aikaisemmin kuin pitää nyt tauon. Jos kukaan ei vastusta tätä, niin oletan, että tämä kaikille sopii. Toivottaisin tervetulleeksi vammaisten henkilöiden liikkuvuutta ja sopeutumista työmarkkinoille käsittelevän tutkimuksen esittelijät. Esittelijöinä on tohtori Michael J. Kensia ja Barbara Van de Tämä tutkimus on jo toimitettu jäsenille ja annankin puheenvuoron tutkimuksen esittelijälle. Olkaa hyvä. Dear Chairwoman, dear members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että saamme mahdollisuuden esitellä teille selvitys liikkuvuudesta ja integroitumisesta vammaisten integroitumisesta työmarkkinoille. Ensin muutamia yleisempiä huomioita. Siellä käsitellään 96 perusoikeuskirjan parannusversiossa. Eli vammaisten työkyvyttömiä, heitä ei nähdä enää potilaina tai uhreina, vai ihmisinä, joilla on yhtäläiset oikeudet ja täysi rooli, täysi osa yhteiskunnassa. eli Lissabonin strategia, sosiaalisen, sosiaaliset toimintasuunnitelmat sekä nykyinen 2020-strategia ovat asettaneet erityispainon sosiaalipolitiikkaan ja köyhyyden juurimiseen. Viime vuosina on painotettu yhä enemmän jäsenvaltioissa sitä, että vahvennetaan sitä, että saadaan vammaiset integroitua työmarkkinoille. Selvityksessä todetaan, että työllisyysaste EUn kautta EUn vammaisille on noin 20 prosenttia alhaisempi kuin muiden sen lisäksi keskimääräinen koulutustaso vammaisten keskuudessa on myöskin alempi kuin muilla. Avain haasteet, joita jäsenvaltioilla nyt on vammaisten asian suhteen, ovat alhaiset työllisyysasteet ja suuri riippuvuus sosiaalituista – ja kasvavat julkiset menot ja suurentunut köyhyysriski. Henkinen pahoinvointi yhä enemmän määrin aiheuttaa syrjäytymistä ja sitä, että syrjäydytään aikaisemmin. Siihen kuuluu sekä henkiset mielenterveyden häiriöt ja tällaiset lievät vaivat, kuten esimerkiksi depressio. Kolmas osa uusista työkyvyttömyyshakemuksista riittyy mielenterveysongelmiin. Merkittävää kasvua on niiden keskuudessa, 35-vuotiaita, kun ajatellaan tätä työkyvyttömyystukien hakemista. Tätä on havaittu EU-jäsenvaltioissa, mikä on erityisen huolestuttava kehityskulku, koska perinteisesti profiili työkyvyttömyysetujen saajalle oli vanhempi mies, työntekijä tällaisessa tehdastyössä, joka sai työkyvyttömyysetua tällaisena varhaiseläkejärjestelmänä. Kuitenkin tämä trendi on muuttumassa sitä kohti, että nyt on enemmän nuoria ihmisiä. Ja trendi on hyvinkin kriittinen asia, koska työkyvyttömyysedut jäsenvaltiossa niitä pidetään tällaisena elinikäisenä eläkejärjestelminä, mikä tarkoittaa, että nuori henkilö, joka tulee työkyvyttömyysohjelman piiriin, todennäköisemmin syrjäytyy työmarkkinoilta koko työ, jäljellä olevan työ iän ajaksi. Ja useimmissa tapauksissa työkyky on kuitenkin vain osittain vaikutettuna tässä. Kuva numero kolme näyttää, että vammaiset he ovat ihmisiä, joilla on suurempi köyhyysriski ja sosiaalisen syrjäytymisen riski, erityisesti jos he ovat töissä. Sitten kuva kaksi osoittaa, että prosenttiosuus uusi työkyvyttömyysetuhakemuksista, miten paljon niistä liittyy mielenterveysongelmiin. Sitten Toinen näkökohta on liikkuvuus vammaisten keskuudessa. Liikkuvuudella on tärkeä osa, kun Euroopan työvoima saadaan sopeutuvammaksi näinä aikoina, kun työmarkkinat muuttuvat nopeasti. Perinteiset esteet, kuten oikeudelliset tai hallinnolliset esteet, ovat vakavampia vammaisille ihmisille. Selvityksemme yksilöi niitä muutoksia tai vaihteluita, joita EU:ssa on työkyvyttömyyden määritelmille. Tästä tulee esille monia asioita, jotka liittyvät ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, koska vammaiset eivät kuulu samojen määritelmien kriteerien alle kautta EUn. Näin muodoin annan puheenvuoron kollegalleni, joka aikoo kuvata näitä toimenpiteitä, joilla työllisyyttä on pyritty lisäämään vammaisten keskuudessa. Hyvää iltapäivää. Yleisesti ottaen kahden tyyppisiä toimia on, joilla voidaan auttaa vammaisia henkilöitä yhtäältä. Meillä on näitä passiivisia metodeja, ne, ne ovat tällaisia raha-apua ja sitten toisaalta aktiivisia työmarkkinapolitiikan toimia. Näiden jälkimmäisten joukossa, joukosta olemme erotelleet kolmenlaisia toimia, jotka on suunnattu vammaisille henkilöille. Ensinnäkin ohjaus, esimerkiksi työhönohjaus, tiedonanto, neuvonta, psykologinen ohjaus. Toiseksikin sitten koulutus, koulutusapu, erityinen ammatillinen koulutus ja kolmanneksi sitten työpaikan löytäminen. Ja yksi tällainen on suoja työpaikkojen löytäminen. Esimerkiksi Belgiassa, Italiassa ja Espanjassa on näitä työpaikkoja. Tässä on, tehdään myös ero kahdenlaisten työpaikka toimien välillä. Yhtäältä meillä on erityistoimet, ne ovat erityisesti suunnattu vammaisille henkilöille, ajatellen nyt vaikka kiintiöjärjestelmiä. Suurimmassa osassa EU-jäsenvaltioita on jonkinlainen kiintiöjärjestelmä. Vain sellaiset esimerkiksi kuin Tanska ja Suomi ovat tässä, niillä ei ole tätä kiintiöjärjestelmää. Sitten taulukko kolme, kohta sivu 13, siellä on esimerkkejä näistä kiintiöjärjestelmistä. Joissakin maissa tähän yhdistyy sitten vielä tietyt sanktiot ja toisessa ei. Sitten toinen tällainen työllistämiskeino on yleisempi, esimerkiksi syrjimättömyyspolitiikka ja työpaikkoihin pääsytoimet, esimerkiksi vammaisten henkilöiden sopeuttaminen työpaikkoihin ja työolosuhteisiin, ajatellen tässä vaikka työajan joustavuutta, ja sitten kolmanneksi vielä tiedon saanti. Sitten kolmas yleinen toimi tässä on joustoturva, ja tämähän on erittäin tärkeä, koska tässä on hyvä löytää oikea tasapaino aktiivisten ja toisaalta passiivisten välineiden välillä ja oikea tasapaino myös jouston ja turvan välillä. Aktiivisessa työmarkkinapolitiikassa ja lainsäädännössä ne eivät voi toimia, jos institutionaalisia uudistuksia ei toteuteta. Tästä esimerkkinä meillä on Tanska. Tanskan vammaisjärjestelmää uudistettiin vuonna 2003 ja silloin ei enää keskitetty siihen, mitä henkilö ei pysty tekemään, vaan siihen, mitä henkilö pystyy ja osaa tehdä. Eli silloin siirryttiin tällaiseen osaamisen kulttuuriin, työkyvyttömyyden kulttuurista. Sitten käytettyjen toimien vaikutuksista. No, niitä on kovin vaikea arvioida, koska näiden tietojen täytäntöpanosta puuttuu tietoa tieto on hyvin rajoitettua. Me tiedämme, että toimien hyvälle täytäntöönpanolle on tiettyjä rajoituksia. Resursseja ei ole tarpeeksi, tietoa ei ole tarpeeksi, talous on kriisissä. Tämän lisäksi on myös esteitä erityisten kohderyhmien kanssa. Ajatellaan nyt vaikka vanhempia, vammaisia henkilöitä. Ja sitten vielä yksi este on ennakko odotukset työnantajien keskuudessa. Arvioita ei ole vielä mitenkään johtopäätösten tasalle saatu, saatettu, eikä välineitä ole hyvin dokumentoitu, joten tästä on kai mitään todeta, mutta kiintiöjärjestelmät voivat kyllä tehdä työpaikoista sellaisia, että sinne voidaan saada vammaisia, mutta näyttäisi siltä, että ne, niillä on eniten vaikutusta sellaisiin henkilöihin, jotka jo ovat muutenkin työmarkkinoilla. Olemme panneet myös merkille, että johdonmukainen välineiden yhdistelmä on tehokkainta. Ajatellen vaikka nyt syrjimättömyyslainsäädäntöä ja sitä, että työnantajia vaaditaan, vaaditaan tekemään asianmukaisia sopeutuksia työpaikalla. Joustoturva on myös erittäin tärkeä asia ja sen pitäisi olla tulevaisuudessakin merkittävä väline vammaisten henkilöiden työmarkkinoille saamiseksi. Ja kollegani sitten esittää vielä tärkeitä suosituksia. Me olemme esittäneet muotoille tässä seitsemän avainpolitiikan suuntaviivaa suositusta osana tätä meidän esitystämme. Ensinnäkin toteaisin, mitä tulee tähän aiheeseen vammaisten henkilöiden liikkuvuus ja sopeutuminen työmarkkinoille, syrjimättömyyslainsäädännön täytäntöönpanoa ja sen ottaminen osaksi EU-lainsäädäntöä, se oli oikea askel oikeaan suuntaan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää myös Euroopan parlamentille varmistaa se, että tämä periaate, syrjimättömyysperiaate pannaan tehokkaasti kaikissa jäsenvaltioissa täytäntöön. Tämän lisäksi Euroopan parlamentin pitäisi korostaa seuraavassa vammaisia henkilöitä käsittelevässä mietinnössään sitä, että apujärjestelmien poliittisissa uudistuksissa jäsenvaltioissa pitäisi keskittyä aivan niin kuin kuulimme tuossa vammaisten henkilöiden työ kapasiteettiin sen sijaan, että keskityttäisiin työkyvyttömyyteen. On tietysti tärkeää suojella henkilöitä, jotka ovat sairaita tai loukkaantuneita, niin toisaalta apujärjestelmän, tukijärjestelmän pitäisi olla sellainen, että voitaisiin auttaa niitä, jotka pystyvät tekemään työtä ja jotka haluavat pysyä työmarkkinoilla. Joten sen sijaan, että pidettäisiin kiinni status quosta on tärkeää edistää tällaista inklusiivisuuden kulttuuria. Tämän lisäksi laajemmalti politiikassa pitäisi keskittyä siihen, että ei tulisi pelkästään tukihakemuksia, vaan että tässä työnantajat otettaisiin vahvasti mukaan työhön ja otettaisiin eritoten nuoret huomioon. Mielenterveys nuorissa ja varhaisessa iässään olevissa aikuisissa työntekijöissä tämä on tulevaisuuden osalta suuren suuri uhka, koska monista näistä henkilöistä tulee sitten ö, vammaistukien käyttäjiä. Vain pari prosenttia näistä henkilöistä palaa takaisin työmarkkinoille. Joten me suosittelemme sitä, että tehdään syvällinen analyysi tämän suuntauksen, huolestuttavan suuntauksen syistä. Ja myös toinen analyysi pitäisi tehdä siitä, minkälaiset toimet voisivat auttaa näitä henkilöitä pysymään työmarkkinoilla. Tämän lisäksi pitäisi tehdä työpaikoista myös terveydelle ystävällisempiä. Sitten tämä joustava lähestymistapa, sillä pitäisi olla myönteisiä vaikutuksia vammaisten henkilöiden työllistämiselle. Eritoten ajatellaan tässä nyt joustavia työjärjestelmiä ja sellaisia, joihin liittyy myös sosiaaliturvajärjestelmät, jotka varmistavat asianmukaisen elintason. Näyttää siltä, että näiden yhdistelmä on tehokas. Empiiristä tietohan, tietoa ei ole kyllä riittävästi. Näin ollen ei voida sanoa, että yksi ainut toimi olisi se oikea, kun ajatellaan vammaisten henkilöiden sopeutumista työmarkkinoille. Näin ollen Euroopan parlamentin ei pitäisi pitää yhtä mallia parempana kuin toista. Ei ole tällaista yksi koko sopii kaikille menetelmää, vaan teidän pitäisi edistää tätä joustoturvan ydinkäsitettä. Aivan kuten täällä jo mainittiinkin, meidän tutkimuksessamme huomattiin, että empiiristä tietoa puuttuu ajatellen sosia- vammaisten henkilöiden sosiaalisen tilanteen arviointia ja analyysiä. tiedon keruu ja parhaista käytänteistä tiedottaminen. Tällä tavalla voitaisiin tunnistaa parhaita toimia, joilla voidaan vahvistaa vammaisten henkilöiden työmarkkinoille pääsyä. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin pitäisi pyytää jäsenvaltioita merkittävästi parantamaan tiedon keruuta ja tiedon toimittamista. Eritoten ajattelen tässä nyt tiettyjä yhdenmukaistettuja tiedon keruun muotoja. Monissa politiikan aloitteissa, joita tulee eri tasoilta, nämä voivat harmonisesti toimia yhteen vain, jos niissä on suurta johdonmukaisuutta. Ja parhaiten tähän päästään paremmalla tiedotuksella ja viestinnällä, ei pelkästään eri Euroopan unionin toimielinten ja elinten välillä, vaan muuallakin. Ja tämän vuoksi Euroopan parlamentin pitäisi auttaa luomaan parempia yhteyksiä kansallisten työllisyyspolitiikkojen ja kansallisten sosiaalisen yhteenkuuluvuuden politiikan välillä. Viimeinen suositukseni pitää sisällään seuraavan vammais, vammaisten toimintasuunnitelman. Tässä pitäisi käyttää avoimia koordinointiprosesseja työllisyyden alueella. Tämä voi auttaa siinä, että vammaisuuskysymyksistä keskustellaan järjestelmällisemmin EU-politiikkojen kesku- politiikatekijöiden keskuudessa. Vammaisten henkilöiden riippumattoman ö, elämisen mahdollistamisen pitäisi olla osana, prioriteettina tätä tulevaa vammaisten toimintasuunnitelmaa. Kiitän teitä nyt siitä, että kuuntelitte meitä. Tässä oli kaikki meidän puoleltamme ja odotamme innolla teidän näkemyksiänne. Kiitoksia, tämä oli äärimmäisen hyödyllistä ja kiitoksia kaikista kovasta työstä, jota olette tehneet. Ennen kuin anna muille puheenvuoron, haluaisin esittää teille muutaman kysymyksen ja kommentin. Alussa te sanoitte, että on monilla jäsenvaltioilla on erilaisia vammaismääritelmiä. Tämä on hyvin hankalaa. Minustakin tämä on aina ollut suuri ongelma. Kuten tiedätte, me onnistuimme saamaan YK yleissopimuksen vammaismääritelmän ja tämä on tarpeeksi laaja, jotta se kattoisi suuren kirjon erilaisia henkilöitä. Onko tämä se lähestymistapa, jota te haluaisitte nähdä myös eurooppalaisella tasolla, tällaisen Euroopan laajuisen vammaisuusmääritelmän, joka perustuu YK vammaisten yleissopimusmääritelmään? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toiseksikin puhuitte työmarkkinoille pääsystä. Meillä on tämä työllisyysdirektiivi, jonka pitäisi myös taata vammaisten henkilöiden pääsy työmarkkinoille. Voisitteko hieman enemmän työstää sitä, miten teidän mielestänne jäsenvaltiot panevat täytäntöön tätä direktiiviä? Tiedän, että komissiolla on tiettyjä jäsenvaltioita vastaan rikkomusmenettely auki. Mutta onko teillä mitään tietoa yhä olemassa olevasta täytäntöönpanon puutteista jäsenvaltioissa? Suurimmassa osassa tätä on pantu täytäntöön, mutta tämä, tässä on vielä aika paljon kirjoa missä jäsenvaltioissa ongelmia on ja minkälaisia. Tämän lisäksi sitten, kun puhutaan työmarkkinoille pääsystä, niin tietysti te ette ole nimenomaan tarkastelleet, mitä nyt olen tätä tutkimusta ne katsonut, e, työpaikalle pääsyongelmaa. Meillähän on tämmöinen direktiivi, joka liittyy työpaikkakysymyksiin, mutta tietysti e, syrjimättömyys ja syrjimättömyyteen liittyvä horisontaalinen direktiivi, se on yhä jumissa neuvostossa. Miten tärkeänä te pidätte tätä, no, ajattelen tällaista konkreettista työhön pääsyä vammaisille henkilöille työpaikoille? Viimeisessä esityksessänne, esityksenne osassa te puhuitte vammaisten henkilöiden itsenäisestä elämisestä. Onko mitään tutkimusta siitä, miten tällainen itsenäinen elämänmuoto auttaa ihmisiä niin, että he ovat kykeneväisempiä tulevaisuudessakin työhön? Minä olen aina ajatellut, että jos on ongelmia on vammaisia henkilöitä, jotka asuvat instituutioissa, mutta heillä on sitten ongelmia enemmän päästä työ, töihin, vaikka heillä työpaikka olisikin. Jos elää itsenäisesti, niin heistä kenties tuntuu itsestään, että he ovat kykenemäisempiä työhön. Ja sitten kolmanneksi vielä mielenterveydestä, mielenterveysongelmista kärsivät henkilöt. No mehän tiedämme, että tämä on erityinen ongelma Tämä on sellainen kysymys, johon ei ole riittävän nopeasti puututtu. Varhaisessa vaiheessa pitäisi jo puuttua näihin mielenterveyskysymyksiin. Jos voisitte hieman enemmän tätä seikkaa nyt työstä. Tiedän, että kun ihmiset sitten ovat menneet töihin ja mielenterveysongelmat yhä heitä seuraavat, niin sitten heillä on ongelmia työpaikalla myös stressinsietokyvyn osalta. Minä täysin tuen sitä, mitä te totesitte joustoturvasta. Se on äärimmäisen tähdellinen eritoten vammaisten henkilöiden kannalta, mutta myös vanhemmille ihmisille. On erittäin tärkeää, että he voivat nauttia tästä joustosta työpaikallansa niin, että he voivat joskus tehdä osa-aika työtä ja näin voivat päästä takaisin työhön. Ja tietysti kun ihmiset ovat pelkän apujärjestelmän varassa, niin tämä kan, ö, paperi, jonka esittelitte, niin se oli erittäin mielenkiintoinen. Valitettavasti emme saaneet sitä heijastettua tuonne, tuonne Valkokankalle. Mutta kun tarkastellaan jotakin näitä ongelmia, joita ihmisillä on, kun he ovat pelkän tukijärjestelmän varassa, ja sitten nämä tutkimustulokset, joita te äh, huomasitte täältä, niin äh, varmistetaan se, että täytyy olla tällais, äh, myös niille henkilöille, jotka ovat töissä, heillä on mahdollisuus lisätukeen. Ja tällä tavalla annetaan heille se tunne, että he voivat tehdä töitä, he ovat kykeneväisiä siihen. Ajatellaan nyt vaan äh, henkilö, jolla on krooninen sairaus. Äh, he saavat äh, työttömyysturvaa tässä. Ja heistä alkaa kenties sitten vain tuntua, että he eivät enää kykenekään palaamaan työhönsä. Ihmistä kenties tuntuu, että ehkä jos heistä tulee, he vammautuvat työpaikkatapaturman takia tai muusta syystä, niin he eivät enää sitten voikaan palata takaisin työmarkkinoille. No tässä olivat omat huomioni. Ja sitten annan puheenvuoron seuraavalle henkilölle, herra Kosa. Köszönöm a szót. Gratulálok a tanulmány készítéséhez. Haluaisin onnitella tämän raportin tekijöitä. Uskon, että se on hyvin erinomainen lähtökohta. Minulla on useita huomioita. Kun tämän luin, niin vaikutelmani oli alkuun sellainen, että teidän johtopäätöksenne, jotka koskevat kiintiöjärjestelmää, ovat vain osittaisia. Uskon, että teillä on yleisesti ottaen negatiivinen näkökanta, niin ainakin teillä on varauksia kiintiöjärjestelmään. Joten miten, mitä pidätte parempana tämän ongelman ratkaisu? Minä olen kiintiön, kiintiöiden puolella, koska meillä on vammaisten keskuudessa ryhmä, osa heistä ei pääse takaisin töihin ilman tällaista apua. No toinen huomioni. Se on se, että ehkäpä ei kiinnitetty ihan tarpeeksi huomiota siihen, että on kaksi vammaisryhmää. Minulla on yliopistotutkinto, minulla on ammattikokemusta ja voin kilpailla ihan täysin työmarkkinoilla muiden kanssa. Mutta monet vammaiset eivät ole pystyneet saamaan ammattikoulutusta ja he ovat enemmistö. Olen samaa mieltä tekijöiden kanssa siitä, että vammaispaketti on hyvin tärkeä, sillä pitäisi olla merkittävä osa 2020 strategiassa. Uskon, että tässä ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota perusoikeuskirjaan. Lissabonin sopimuksessa mainitsit YK on yleissopimuksen, se on hyvä. Mutta perusoikeuskirja on myöskin tärkeä. En ole nähnyt tässä mitään kuvausta metodologiasta, jolla voitaisiin työllisyyttä parantaa vammaisten keskuudessa. Tiedän, että nämä asiat liittyvät kilpailulakiin ja julkisiin hankintoihinkin. Jäsenvaltiot voivat käyttää julkisten hankintojen politiikkaa tukeakseen yhtiöitä, jotka työllistävät vammaisia ihmisiä. No se on vain idea. Olen myös samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että tässä on määrittelyongelma. Ja on hyvin erilaisia lähestymistapoja jäsenvaltioissa. Ja olen myös samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siinä, että YK yleissopimus on vakaa pohja uuden määritelmän saamiseksi Euroopassa. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich danke auch dem Bericht, äh, dem Kiitoksia myöskin tekijöille. En ihan kaikkia äh, kerinyt kuulla, kun oli junakaosta tuolla Brysselin tullessa. Kuitenkin luin tämän ja haluaisin erityisesti painottaa sen, mikä Liz Linkin jo teki, että mikä merkitys on sillä, että kun sanoitte, että ei pitäisi keskittyä tähän vammaan, tähän kyvyttömyyteen, vaan tähän kykyyn, joka vanhaisilla on. Minusta se on erityisen tärkeää. Juuri työmarkkinoiden tulevaisuutta ajatellen, koska meidän täytyy miettiä ensinnäkin sitä, että haluammeko ottaa vammaisia enemmän mukaan kuin tällä hetkellä on. Ja jos niin, niin sitten tulevaisuudessa, kun väestö vähenee Euroopassa, niin suhteellisesti suurempi osa on vammaisia – koska lääketieteen edistymisen vuoksi useimmat vammaiset lapset, myöskin vaikeasti vammaiset, voivat selvitä. Kaikki eivät, ei voita ottaa työmarkkinoille, mutta joka tapauksessa täytyy saada aikaan uudenlaista ajattelua. Toinen asia on sitten se, tästähän puhuittekin, että on myös ihmisiä, joilla on ollut työtapaturma tai psyykkistä burnouttia, loppuun että he tulevat työmarkkinoilta pois ja sitten heidät pitäisi, heitä pystytään enää sijoittamaan takaisin työmarkkinoille täysin. Ja kaikki nämä ihmiset, joilla on vammaisuutta tai terveysrajoitteita, niin heitä pidetään työmarkkinoilla. En pidä tätä ihmisten kannalta hyvänä, se ei tee oikein heidän eh, lahjakkuudelleen. Yleensäkään se ei ole hyvä. Mahdollisimman paljon pitäisi tälle ensisijaiselle työmarkkinoille saada ihmisiä. Pitää lähteä siitä, että tällä varsinaisella työmarkkinoilla pitää olla työllisyydelle useammanlaisia muotoja. Tämä raportti on hyvä pohja sille, että täytyy saada kansallista ajattelua. Sitten vielä liikkuvuudesta. Minähän olin päävaliokunnassani, liikennevaliokunnassani, valiokunnassa sillä puhutaan juuri matkustajien oikeuksista bussiliikenteestä ja siinä esteettömyys vammaisille on suuressa osassa. Tietysti sitä ei voida mahdollistaa normaalissa kaupunkiliikenteessä, lähiliikenteessä, mutta täytyy pyrkiä ratkaisemaan näitä ongelmia samaan tapaan kuin, että miten ihmiset täytyy saada työmarkkinoille. Joten siinä mielessä kiitoksia. Kristensen. Herra Kristensen. Fri, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän näistä kahdesta esityksestä koskien tätä niin valtavan tärkeää aihetta. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämänlaisessa taloudellisessa kriisissä, jossa nyt olemme kaikkein heikoimmat haavoittuvat eniten, niin jos nyt laadittaisiin tilastoja vuodesta 2008 eteenpäin, havaitsisimme valmasti, että, että vammaiset ovat menettäneet asemiaan työmarkkinoilla. Ja he ovat todella näitä suuria häviäjiä viime vuosina. Ei varmaankaan voida löytää yhtä ainoaa mallia tai ratkaisua kaikille jäsenvaltioille, koska tilanteet ovat erilaisia. Vammaiset ovat myös mukana työmarkkinoilla eri asteisesti eri maissa. Luulen, että oikeastaan ollaan liikaakin painotettu niin sanottua joustoturvaa. Totta on, on, että tarvitaan joustavuutta niin, että vammaiset saataisiin takaisin työmarkkinoille mutta tämä niin sanottu aktiivinen työmarkkinapolitiikka on kaikkein tärkeintä. Ei kyse ole niinkään joustoturvasta. Meidän olisi pohdittava työmarkkinoiden tarpeita ja eri tavalla vammautuneiden henkilöiden valtteja niin, että voisimme löytää yhteneviä kohtia, voitaisiin löytää oikea paikka. Tämä on aktiivista työmarkkinapolitiikkaa. Minä tunnen tilanteen Tanskassa ja tiedän esimerkiksi, että, että jos vaikka henkilö on työtön ja jos on oikeus tai ei ole oikeutta asumisturvaa, niin on olemassa erityistoimia, joiden kautta vammaiset henkilöt voivat olla töissä, mutta ei joka päivä. On totta, että joustoturva on tärkeä, koska jotkut vammaiset eivät voi tehdä työtä joka päivä, mutta tarvitaan aktiivista työmarkkinapolitiikkaa niin, että, että saadaan äh, nämä tarpeet yhtenevään niin, että työmarkkina tarpeet ja vammaisten kyvyt yhtenevät. Kiitoksia. Tämä on prioriteetti. Uh, Kiitoksia. Ja chciałabym zwrócić Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomiota aika olennaiseen asiaan vammaisten osalta. Vammaiset, kuten kaikki muutkin, jotta voisivat olla kilpailukykyisiä markkinoilla, pitäisi osallistua jatkokoulutukseen. Tähän tietysti sosiaalirahasto auttaa, ja nyt kun osallistuin foorumiin, joka koski Euroopan rahastoja, se järjestettiin maassani siellä Varsovassa, niin kuulin monia mielenkiintoisia huomioita juuri vammaisten puolelta, jotka eivät saa rahastustyötyä niin paljon kuin pystyisivät saamaan. Miksi? Siksi, että usein hankkeet, joita esittävät vammaisjärjestöt, eivät ole niin kilpailukykyisiä verrattuna muihin, että voittaisivat näitä tarjouskilpailuja. Miksi? Koska usein näissä hankkeissa niihin liittyy liittyy suurempia koulutuskustannuksia vammaisille. Ne tietysti liittyvät koulutuksen pituuteen, joka vammaista tarvitsevat enemmän oppitunteja, jotta voisivat tietoa omaksua. Tarvitaan erityisiä koulutussaleja, tiloja, jotka maksavat enemmän ja tarvitaan myös kuljetuspalveluja. Tähänkin pitäisi kiinnittää huomiota, että miten sosiaalirahasto, joka on suunnattu kaikille ihmisille, jotka haluavat olla aktiivisia työmarkkinoilla, että sitä pääsisivät käyttämään myös vammaiset. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Knielsen. Uh, Kiitoksia seuraavaksi Rova Nielsen. Dank u wel, voorzitter. Ik ga het eens een keer in het Nederlands proberen. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hollantia. Ennen kuin minut valittiin Euroopan parlamenttiin, toimin Hollannin syrjimättömyystoimiston johtajana ja minä näin järjestäin raportteja vammaisista henkilöistä, joita ei ole otettu työ, työhön. Suurimmassa osassa tapauksissa oli kysymys työnantajista, jotka vain katsoivat kerran papereita ja sanoivat, että ei tämä ole mahdollista, ei, että te voi vammaisena henkilönä työskennellä täällä. Ja aina kun tartuimme johonkin tapaukseen ja veimme sitä eteenpäin, niin toimme esille sen, että työnantajien täytyy uudelleen miettiä tätä syrjimättömyyslainsäädäntöä Minun mielestäni meidän täytyy todella korostaa tässä työnantajien vastuuta. Syrjimättömyyslainsäädäntöä täytyy hyödyntää ja pakottaa sen avulla työnantajat käyttäytymään paremmin. Ja jos tarpeen, niin heidät täytyy haastaa oikeuteen. Meidän täytyy myös aina korostaa sitä, että on yhtä lailla myönteistä räätälöidä työpaikkoja vammaisille ja korostaa sitä, että työpaikallakin työntekijöiden kirjo on toivottavaa. Meidän täytyy Euroopassa antaa pontta täällä ja meidän täytyy varmistaa se, että syrjimättömyyslainsäädäntö pannaan paremmin täytäntöön. Selväksi täytyy myös tehdä se, että jos henkilöllä henkilö on vammainen, niin hän voi silti tehdä lähestulkoon mitä tahansa. Muutamia seikkoja vaan täytyy silloin työpaikalla sopeuttaa. Kiitos. Näyttäisi siltä, että kukaan muu ei halua puheenvuoroa, joten annan puheenvuoron vielä tutkimuksen tekijöille. Ensin herra Kensiö. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you very much for letting me reply. Kiitokset, että saan vastata huomioihinne. Niitä tulikin paljon. Aloitan Rova Linnin huomioista, määritelmästä. Kun pidetään mielessä, että 2006 hyväksyttiin, hyväksyitte päätöslauselman, joka oli teidän rovalin, niin siinä pyysitte, vaaditte yhteistä eurooppalaista määritelmää neljä vuotta sitten. Ja olemme täysin samaa mieltä tässä kohdassa kanssanne että mahdollisesti puuttuu politiikkojen lähentymistä ja kun keskustellaan vammaista vapaasta liikkuvuudesta, on hyvin tärkeää, että he voivat siirtyä maasta toiseen. Ja valitettavasti näin ei ole vielä sen vuoksi, että heitä eivät koske samat määritelmät ja kriteerit kautta koko EUn. Joten olemme täysin samaa mieltä. Ja olette oikeassa, YK on sopimus voisi olla perusta tälle. Ja tästä pitäisi keskustella laajemmasta näkökulmasta, toisaalta inhimillinen näkökulma, mikä tarkoittaa sitä, että vammaisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Ja toisaalta se on hyvä taloudelliselta kannalta, voidaan lisätä työllisyysastetta. Ja kuten on nähty, se, että integraatio työmarkkinoille vammaisten keskuudessa on olennainen osatekijä, koska silloin köyhyyden riski on alempana. Ja tässä on selkeä korrelaatiosuhde. No toinen näkökohta. Niin me emme sano sitä, että Kiintiöt ovat paha asia, ihan päinvastoin. Mutta olemme huomanneet analyysiemme aikana, että suuri enemmistö työpaikoista se kuuluu mieluummin tällainen symbolinen lähestymistapa. Ja se on sääli. Me pidämme parempana, että on yhdistelmä, jossa on aktivointitoimia, oikeanlainen sosiaaliturvajärjestelmä, jossa voidaan taata inhimillinen säädyllinen elintaso ja joustavat työjärjestelyt. Ja se, mitä Rovalin sanoi myöskin alussa, pitäisi varmistaa ja pitäisi olla selvä, että vammaiset, jotka tekevät sen valinnan, että ottavat osaa työmarkkinoille, niin heitä ei pitäisi syrjiä. Tai jos he tekevät vain osa-aikatyötä, niin sitä ei pitäisi tulla kohtuutonta haittaa. Se on ihan selvää. Sitten tuli esille näkökohta, joka koski ajattelutapojen uudistamista. Yhtäläiset oikeudet tarkoittavat yhtäläisiä mahdollisuuksia, kuten sanoin, ja varmaankin meidän pitäisi ajatella uudelleen tätä vanhaa mallia, tästä, jota, josta puhuin, mikä on tyypillinen profiili vammaisetujen saajalle. Yleensähän se on vanhempi miestyöntekijä tällaisessa manuaalisessa työssä – se ei enää ole se profiili, se on muuttumassa kohti nuoria ihmisiä työkyvyttömyysetujen saissa. Joten pitäisi keskittyä työkykyyn mieluummin kuin työkyvyttömyyteen. Kuten Tanskassa erityisen tällä, hyvin, tällä hetkellä tehdään hyvin työtä tässä suhteessa. Joten minun näkökulmastani Tanska on, on parhaiden käytäntöjen esimerkki tässä asiassa. Sitten puhuttiin tästä kriisistä. Kyllä pitää olla kärsivällisiä. Data tästä kriisistä ja sen vaikutuksesta vammaisten sosiaaliseen tilanteeseen – on vuodelta 2008 maaliskuun 2011. Eli niiden tietojen, niitä tietoja vielä odotetaan, sinä täytyy olla kärsivällinen. No esteettömyys ja jatkokeskustelu kiintiöistä. Siinä haluaisin antaa kollegalleni puheenvuoron. Regarding the accessibility... Uh, no, esteettömyydestä olen samaa mieltä Rova Linnin kanssa. Ei tarvita pelkästään sopeutuksia työpaikoilla, vaan täytyy vaatia, että ihmiset pääsevät töihinsä niin, että julkisessa liikenteessäkin tarvitaan sopeutuksia. Kuitenkin joustavaan työhön kuuluu myöskin etätyö, niin että siinä pitäisi olla kyseessä yhdistelmä vammaisten osalta siinä, että he pääsevät työpaikoille, niin, että on uudistuksia julkisessa liikenteessä, mutta että olisi myös mahdollisuus tehdä töitä etätyönä kotoa. Kiitos. I think you've covered most of... Olette tainneet nyt kattaa useammat kysymyksistä, jotka tulevat esille. Eli nyt sitten joku ole sitä mieltä, että hänen kysymyksensä ei ole riittävästi tullut vastatuksi. Kiitoksia kovasti tästä selvityksestä ja kiitoksia, että tulitte keskustelemaan sitä kanssamme tänään. Mielestäni tämä oli erityisen hyödyllistä meidänkin kannaltamme. Ja nyt puheenjohtajuus menee Rova Beresille. Chers collègues, euh, bonjour, merci. Euh. Hyvät kollegat, päivää vain ja kiitoksia varapuheenjohtajalle siitä, että paikkasit minua sen aikaa, kun olin COSAC-työskentelyssä. Ehdotan, että menisimme kohtaan seitsemän. Valmistelija Karima Delli esittelee siinä tekstin, jossa vastuuvaliokuntana on kulttuurivaliokunta jonka aiheena on kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöön. Otto Rovadeli, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ennen kuin esittelen teille lausuntoni suuret linjat koskien komission vihreää kirjaa, jos aiheena on kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotto, haluaisin kertoa teille, kuinka närkästynyt ja vihainen olen siitä, siksi, että viime viikonloppuna 30 nuorta opiskelijaa, jotka olivat asuneet asun, talossa, joka on ollut 40 vuotta käyttämättömänä Place de Vosilla Pariisissa. Heidät on sieltä häädetty, he eivät tiedä missä he nyt voisivat asua. En voi heitä en, enempää auttaa, mutta haluaisin ilmoista solidaarisuuteni. Nyt talven kynnyksellä nämä nuoret ovat ensimmäisiä uhreja. Toivon, että tämä Brysselistä osoitettu vetoomus kuullaan Pariisissa asianomaisissa elimissä niin, että nämä nuoret ohjattaisiin uuteen asumispaikkaan pian. Meidän on vedottava solidaarisuuteen ja muistettava se, mitä tuolla kaduilla ulkopuolella tapahtuu. Sitten lausuntooni. Kulttuuriteollisuus ja luovan alan teollisuus on vihreän kirjan aiheita. Niistä voidaan saada lisää työpaikkoja ja ne ovat seikkoja, joita olisi korostettava strategiassa 2020 tästä syystä. Olen sitä mieltä, että työllisyyden ja sosiaalisen valiokunta on aivan oikea elin käydä keskustelua tästä aiheesta, mutta kulttuurin ja luovan alan sektorit ovat myös aloja, joissa on hyvin erilaisia statuksia ja työtapoja ja valtavasti epävarmuutta sosiaalisen turvankin osalta monille työntekijöille. Siksi haluaisimme korostaa tarvetta vähentää epätasa-arvoisuuksia tällä alalla ne eivät ole ainoastaan taloudellisia, vaan ne koskevat myös sosiaalisten oikeuksien ja työoikeuksien hyödyntämistä. Haluaisimme parantaa voittaa tavoittelemattomien verestien toimintaa, vapaaehtoistyötä ja, ja kulttuuria luovan alan teollisuuden työntekijöitä niin, että voitaisiin luoda todellista, solidaarista, luovaa taloutta. Uskon, että tiedon ja luovan sisällön käsille saaminen on tärkeää kaikkein vaikeimmassa tilanteessa oleville heidän sosiaalisen asemansa tai vähemmistön kuulumisensa takia. Eurooppa merkitsee liikkuvuutta ja vaihtoja. Siksi haluaisimme rohkaista liikkuvuutta koskevia aloitteita, erityisesti nuorten luovaa työtä tekijöiden henkilöiden liikkuvuutta haluttaisiin lisätä ja jäsenvaltioita pyydetään poistamaan vapaalta liikkuvuudelta esteet. Myös Euroopan unionin ja sen ulkopuolisten valtioiden taiteilijoiden vai, väliseltä vaihdolta olisi poistettava esteitä. Edelleen olisi edistettävän alan koulutusta ja tutkimustoimintaa digitaalista teknologiaa näillä aloilla ja, aloilla ja pätevyyksien tunnustamista. Edelleen haluaisin korostaa, että olisi taattava kaikille työntekijöille, erityisesti taiteilijoille ja näyttelyalan, näytelmäalan ihmisille eh, sosiaaliturvan eh, korkean tason sosiaaliturva, erityisesti työttömyysvakuutus eh, ja työtapaturma suoja. Viime viikolla täysistunnossa olemme vaatineet äitiyslomaa. Se olisi tottava heillekin. Edelleen aikataulusta 10. marraskuuta asti voi tietää tarkistuksienne ja tulen tutkimaan tarkkaan teidän huomionne. Lausunto No, hyvä esittely. Tämä asia kyllä kuuluu puheenjohtajalle. Palaan siihen pian. Je serai attentive aux amendements. Merci beaucoup. Très bien. <laughs> No niin, kuuntelen tarkkaan teidän tarkistuksenne. No niin, koitetaan nyt kuitenkin pysyä rooleissamme. Rova Steiner Rykkö, herra Benamias. Aloitetaanpa Steinrykistä. Frau Vorsitzende, die Kultur- und Kreativ... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja kulttuuri ja luovan alan teollisuus Euroopassa on kasvava sektori. Minä tarkastelen tätä Saksan, saksalaisesta näkökulmasta. Me olemme nähneet tällä alalla valtaisaa kasvua. Tämän vuoksi on erittäin hyvin aikaa ja hyvän aikaan tulevaa käsitellä tätä asiaa vihreässä kirjassa. Tilanne myös pakottaa meidät siihen, että meidän täytyy miettiä tämän teollisuuden alan sosiaalipolitiikka-aspekteja. Komission vihreä kirja on keskittymisessään hyvin talouteen liittyvä, eikä se oikein kunnolla pureudu sosiaalisiin todellisuuksiin. Rova Deli on aivan oikeassa. Meidän täytyy eritoten keskittyä epätasa-arvoisuuksiin. Kiitän teitä tästä lausunnosta siihen, siinä on mukana monia asioita, jotka ovat meille erittäin tärkeitä, esimerkiksi sosiaaliturva ja syrjintään puuttuminen ovat merkittäviä seikkoja. Meidän tarkistuksemme tulevat näin ollen keskittymään näihin asioihin. Sosiaaliturva ja sosiaaliset vakuutusmaksut samoin kuin suurempi tuki pienille ja hyvin pienille yrityksille sekä yksinkertaiset hakemukset, hakemusmenettelyt EU-rahoitusta varten kulttuurisektorilla. Merci, sitten herra Benamia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijä. Tiedän kyllä, kuinka rajallisia nämä lausunnot ovat, tai kaikkea voida ottaa mukaan, mutta haluaisin kuitenkin vielä haluan korostaa enemmän potentiaalisia työpaikkoja. Kyseessä on ala, jonka työpaikkoja ei voida pitää vain epävarmoina ja menevät, ne menevät ehkä tämän taiteellisenkin luomisen yläpuolelle. Täällä on PK, yritysalat ja erilaiset teollisuuden eri työtehtävät, valotekniikot ynnä muut Haluaisin korostaa tässä erityisesti vapaata liikkuvuutta. Kaikkien tasojen taiteilijat ovat viestittäneet Euroopan parlamentille, että ne eivät ole voineet matkustaa siihen ja siihen maahan viisumeiden puuttoon takia. En tietenkään puhu nyt EUn sisällä kiertävistä taiteilijasta, vaan puhun taiteilijasta, jotka tulevat Afrikasta tai muista maistaan, Turkistakin, joiden kanssa käydään neuvotteluja. Kuitenkaan sieltä ei taiteilijat voi tulla meidän maihimme, eh, muun muassa omaan maahan, niin Ranskaan olisi siis korostettava vielä enemmän, että kun ollaan taiteellisella alalla ja kun Euroopan unionikin eh, osallistuu tähän Välimeren unioniin, niin olisi aika hyvä, että että taiteilijat ja heidän mukanaan kulkevat teknikot voisivat vapaasti kul- liikkua. Markin. Kosta sitten Harkin. Si. E, ringrazio la mm, relatrice e anche... Kiitän valmistelijaa. Olin pari esittelijänä vihreän kirjan asiassa kulttuurivaliokunnassa, joten minusta on oikein tärkeää, että tässä valiokunnassa korostetaan näitä sosiaalisia näkökohtia ja kiinnitetään huomiota kulttuurin ja luovan alan teollisuuden työntekijöiden asemaan ja kiinnitetään eri, enemmän huomiota myös kolmannen sektorin sosiaaliseen kohtiin. Olisi myös vedottava päätöslauselmaan, joka koski sosiaalista taloutta, koska sille alalle kuuluvat monet näistä aloista kulttuurin alan tuottajat ja toteuttajat kuuluvat siihen. Uskon, että tämä erityis asema sekä, että olisi tarkasteltava lähemmin. Täällä on paljon sellaisia toimialoja, jotka eivät ole niin sanottua klassista teollisuutta, jotka olisi huomioitava. Olin kuulemistilaisuudessa Italiassa, jossa oli sidosryhmät mukana varjoesittelijänä. Minusta tuntui tärkeältä kerätä tietoa ja voimakkaasti pyydettiin, että esimerkiksi kulttuurimatkailu ja muoti ja design-alat oli, olisi liitettävä tiiviisti luovan alan ja kulttuurialan teollisuuteen – Täällä puhutaan kahdeksasta sektorista. Se ei mielestämme heijasta nykypäivän laajempaa todellisuutta. Kulttuuri- ja luovan alan teollisuuden työpaikoista joka toinen on saanut korkeatason tutkinnon. Kyseessä on siis hyvin laadukkaat työpaikat. Mielestäni vihreässä kirjassa aliarvioidaan maisemien arvoa. Ja myös tähän liittyy myös tämä pätevyysongelma. Vielä kaksi asiaa. Aikaisemmin viitattiin liikkuvuuteen. Olen tästä yhtä mieltä. Innovoinnin ja luovuuden vuotena, teemavuotena pyrittiin helpottamaan taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden liikkuvuutta. Tulokset eivät olleet kovin lihavia kuitenkaan. Kustannustoimittajat ovat tehneet kiinnostavia ehdotuksia on ehdotettu mediaohjelmaa, jolla tuettaisiin riippumattomia kirjakauppoja, jotka suosivat eurooppalaisten kirjojen kääntämistä. Näin voitaisiin laajentaa näitä kulttuurialan ohjelmia. Sitten tekijänoikeuksista. Sehän on aihe, josta olemme antaneet päätöslauselman, mutta luovan alan tekijöiden palkkiot. Tätä kautta on aina tapa tasapainottaa tilannetta kulttuurialan ja luovan alan työntekijöiden työsuhteiden epävarmuus on vielä liian suuraa ja olen tässä yhtä mieltä valmistelijan kanssa, mitä tulee tämän alan henkilöiden sosiaaliturvaan. Kiitoksia. Madame Harking, puis Monsieur Baltasar. Harking ja sitten Baltasar. Thank you, Madam President. Our... Kiitoksia. Pari sitten ei voi olla täällä tänään, mutta hän lähetti muutaman huomion, jotka hän halusi lausua hänen puolestaan. Ensinnäkin hänellä kiittää esittelijää panoksesta tähän mietintöön ja hänen kovasti sen puolesta, mutta haluaisin joitakin muutoksia, ehdottaa enemmän painotusta talous- ja työllisyysosa-alueisiin ja joitakin pieniä muutoksia. Sitten yksityiskohtaisesti kohdassa yksi. Hän todellakin tukee, että jäsenvaltioiden pitäisi ottaa käyttöön muutoksia sosiaaliturvajärjestelmiinsä, jotta voidaan vastata kulttuurityöntekijöiden tarpe- tarpeisiin. Mutta sosiaali Turvajärjestelmät täytyy olla joustavat. Joustavuus on tässä avainsana, koska useat toimijat, olivat he sitten puoli itsenäisiä tai itsenäisiä ammattiharjoittajia tai työllistettyjä. Usein heillä on epäsäännölliset työajat ja epävarma työpaikka. Sosiaaliturjastelmien piirteinen ei pidä luoda esteitä sektorin luovuudelle. Hän myös painottaa sitä, että CCE on tärkeä talouden ala. Siinä on Siinä pitäisi asettaa painoa tämän alan merkitykselle taloudellisena alana ja mikä suuri potentiaali sillä on työllisyydelle. Mietin luonnossa ei mainita näitä asioita, hän haluaisi esittää tarkistuksia näistä asioista. Hän myöskin mainitsee sen, että luovia ja kulttuuriteollisuus tarvitsee liiketoimintajohtamista ja usein ihmisillä, jotka siellä työskentelevät, usein ei ole korkeakoulututkintoja sen vuoksi taloushallinnon periaatteiden tuntemus pitäisi ja niistä koulutus pitäisi olla avoinna kaikille ja sen vuoksi koulutusta pitäisi painottaa ja ottaa kulttuuri- ja alan potentiaalia voidaan vapauttaa. Hän myös mainitsi, kuten viimeisin puhuja, nämä teki, teolliset tekijänoikeudet, joka, jossa on suuri uhka tälle sektorille. Hän myös haluaa käsitellä verochartereiden mahdollisuutta. Esimerkiksi Belgiassa niissä on, niistä on ollut hyviä kokemuksia. No omat kommenttini ovat se, että täytyy katsoa sitä, että ammattitaidot äh, ovat sopivat alalle ja miten liittää se 2020 strategiaan, innovaatiounion ja digitaaliseen toimintaohjelmaan ja niin edelleen. Kiitos. Monsieur Baldassar, Herra Baltasar ja sitten Rovalin. Anch'io mi congratulo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä loistavasta valmistelijan tekemästä työstä. Tämän päivän kokouksemme alusta alun jälkeen olemme kuulleet asiantuntijoiden näkemyksiä työttömyyden torjunnasta. Tämä on yksi niistä sektoreista, joka voi, jonka voidaan ajatella pitävän sisällä valtaisaa potentiaalia, siis kulttuuriteollisuus ja luovan alan teollisuus. Kun puhutaan työllisyydestä ja työpaikkojen luomisesta, puuttuvien työpaikkojen luomisesta Euroopan mantereella. Tässä on muutama kiireellinen seikka, jotka täytyisi kenties ottaa mukaan tähän tekstiin. Erityisesti ajattelen viittausta strategioihin, joita täytyy vahvistaa niin, että tämän alueen kasvunäkymät olisivat kourin tuntuvampia. Täällä on viitattu Euroopan digitaaliagendaan. Meidän täytyy laajentaa eurooppalaisen järjestelmän digitalisointia. Tämä on, tässä on tärkeitä useita strategisia seikkoja. Meidän täytyy kuitenkin yksityiskohtaisemmin puhua, miten kaikki tämä toteutetaan. Meidän täytyy myös miettiä innovaatiota ja unionia. unionia. Meidän täytyy ryhtyä toimiin niin, että voidaan antaa myös rahoitustukea kulttuuri- ja luovan alan teollisuudelle. Sehän tarvitsee tukea, koska se on hyvin erityislaatuinen sektori. On sellaisia aloja, joilla investoinnit antavat välittömän tuloksen ja toisia aloja, joilla tarvitaan tiettyjä räätälöityjä alalle, alan tarpeisiin räätälöityjä toimia, jotta innovaatiota voi syntyä. Mä haluaisin myös tukea sitä, mitä edelliset puhujat ovat todenneet. Meidän täytyy uudelleen korostaa strategista tarvetta miettiä sitä, millä tavalla teollis- ja tekijänoikeudet sovitetaan yhteen uudenlaisten palvelujen ja toimintamallien kehittämisen kanssa. Sosiaaliturvakysymys on myös sellainen asia, johon pitää keskittyä hyvin. Luovan ja kulttuuriteollisuuden alan työntekijöillä täytyy olla riittävä sosiaaliturva. Yksi tämän alan luontepiirteistä on se, että henkilöiden työuralla on katkoksia ja tämän vuoksi näiden työntekijöiden on vaikea maksaa säännönmukaisesti sosiaaliturvajärjestelmiin ja tällä on merkittäviä vaikutuksia heidän tulevaisuudensa kannalta. Um, say... Muutama hölmöttö. Se, mitä Maria Hakinkin sanoi, otetaan esille muutokset järjestelmien sosiaaliturvajärjestelmiin. Mietin vain, että miten tämä ajatellaan tapahtuvan, koska tietysti turva ei ole meidän toimivallassamme. Kolmas kohta. Puhutaan vapaasta liikkuvuudesta, viitataan erityisesti vaihtoon taiteilijoiden välillä ja EU ja muiden kuin EU-maiden välillä. EUn ja muiden kuin EU-välien maiden välillä se tulee vaikeammaksi. EU tietysti toimii sekä jäsenvaltiossa että muissa valtioissa. Erityisesti siellä sanotaan, että pitäisi olla kiintiöjärjestelmä erityisesti näyttelijöillä. Joten en ole varma, voidaanko mainita muita kuin EU-maita. Mielestäni on oikein, että EU-maiden välillä pitää olla vapaata liikkuvuutta, mutta ei muut kuin EU-maat, siinä olisi enemmän vaikeutta. Äh, Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Minä voisin omalta osaltani sitten jotakin huomiota. Ensinnäkin komission tiedonanto koskee kulttuuri- ja luovan alan teollisuutta. Tämä siis liittyy tämän alan panoksiin voidaan hahmotella Euroopan teollisuuden, teollisuusstrategioita. Meidän valiokuntamme kannalta ensimmäinen haaste koskee tätä työpaikkoja, potentiaalisia työpaikkoja, joita tämme, tällaisesta teollisuudesta voitaisiin syntyä. Toivon, että esittelyiden kanssa päästään yksi niin, sitten, niin, niin että tämä asia otetaan ennen näitä epätasa-arvotilanteitakin. Monet puhujat ottivat asian esille. En tiedä, mihin tämä komission tiedonanto konkreettisesti tulee johtamaan mutta varmasti jollakin tavalla uusia työpaikkoja tältä on löydettävä, mutta tilannetta on hieman vaikea ha, ha, mutta ja vaikea sijoittaa maantieteellisesti, koska kyseessä ovat sekä eurooppalaiset että Euroopan ulkopuoliset tilanteet. Sitten kun puhutaan Euroopan unionin ulospääsymahdollisuuksista kriisistä, innovaatiolla on potentiaalia innovaatio ja luova toiminta hyvin nivellettynä voivat myös työllisyyden kannalta saada aikaan hyvää vipuvoimaa, ja tämähän meitä kiinnostaa Euroopassa. jotenkin ehdotuksia on tehty, eikä oikein ymmärtä, miksi olosuhteita ei tehdä sellaisiksi, että, että nämä pyrkimykset johtaisivat johonkin yksi ego tässä tulee mieleeni, mutta täällä on muitakin, muitakin henkilöitä, jotka ovat, jotka ovat olleet tällaisen hyvin tuottavan teollisuuden kehittämisen takana. Sosiaalista olosuhteista täällä on useita hyvin kiinnostavia kohtia. Meidän panoksemme tässä on nivellettävä valiokunnan muihinkin töihin – Tiedän tietenkin, että meillä on lausunnossa aika rajallisesti merkkejä käytettävissämme, mutta sosiaaliselta näkökannalta kannalta käsittelemään sieltä aika terävästi. Ennen kuin mennään sosiaaliturvaan ja liikkuvuuteen, meidän olisi käsiteltävä kokonaisvaltaisempaa näkökohtaa. Me toivomme, että näitä työpaikkoja kehitetään ja että tätä potentiaalia edistettäisiin, mutta samaan aikaan tiedämme, että tämän alan teollisuudessa epätyypilliset työsuhteet voivat olla määrässä merkittäviä. Ja kaikki se, mitä sanomme epätyypillisistä työpaikoista ja, ja seikat, jotka liittyvät työolosuhteisiin ja ehtoihin, pitäisi käsitellä tarkasti, kun, kun puhumme tämän teollisuuden alan potentiaalista. Mutta joka tapauksessa on erittäin hyvä, että parlamentti käsittelee tätä aloitetta. En ole varma, haluammeko tästä sitten oikein pilottihanketta kehittää, mutta uskon, että kyllä meidän on syytä tunnustaa tämä dynamiikka ja antaa sille arvoa. Mikäli muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, ja anteeksi, Rova Morin. Excusez-moi, Madame la Présidente, je suis arrivée tardivement dans, dans le débat. Anteeksi, tulin vähän myöhään tähän keskusteluun. Kuuntelin tarkkaan teidän analyysinne ja olen yhtä mieltä monista niistä asioista, joista puhuitte. Ensinnäkin näiden työpaikkojen epäpysyvyydestä, kun kyseessä ovat uuteen tekniikkaan liittyvät työpaikat. Nämä ovat hyvin labiileja työpaikkoja, ne eivät ajassa kestä kauakaan. Tämä liittyy näihin työsopimuksiin, mistä puhuitte. Tämä on aika paljon hankepohjaista äh, työsopimista, työpaikkoja, jotka perustuvat hankkeisiin. Tämä on siis aivan eri, erilainen äh, skenaario kuin äh, tavanomisissa työpaikoissa. Sitten toinen asia, Tämä huomio on esitettävä myös kohdissa kolme ja neljä. Nimittäin kaikessa tässä luovassa työssä ja tässä tuotannossa nivotaan yhteen hyvin erilaisia ammattipätevyyksiä. Tässä on luovaa suunnittelupätevyyttä ja sitten Toisaalta puhutaan näiden sekkojen taiteellisesta esiintuonnista. Toivoisin, että nämä seikat ilmenisivät paremmin tässä tekstissä, koska jos tämä jätetään tällaiseksi, niin puhumme vain niin tällaista uusista viestintävälineistä kulttuurin saamiseksi, mutta kyse on myös koulutuksesta, niin kuin kohdassa 4 todetaan. Mutta kyseessä on aivan muukin asia. Tässä on kyse todella oppimisen uusi käsittäminen näiden uusien tie, tie, tiedon välitysvälineiden kautta. Nämä ovat vaikeita malleja, tällaisia ei ole vielä olemassa, ne on luotava ja ne on hiottava. Tämä on aivan toinen harjoitus, joten haluaisin, että tämä luominen ja suunnittelu ketjun lenkkeinä täällä ilje, ilmenisivät. Tämähän onnistuu tarkistusten kautta. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä näistä puheenvuoroista, jotka olivat hyvin täsmällisiä. Kuten sanoitte puheenjohtaja, meillä ei ole paljon aikaa eikä, mer- eikä tilaa. Tärkeintä varmasti on tämä vaikeasti paikallistettava työpaikkojen asentaminen. Sitä olisi vielä tuotava paremmin esille tässä lausunnossa. Sitten nämä kolmannet maat ja niihin liittyvä ongelma – meidän on työstettävä tätä vielä lisää niin, että tämä liikkuvuus kolmansien maiden ja EUn välillä voidaan tulla paremmin esiin. Viisumien helpottaminen ja muuta sieltä. En tiedä, kuinka tämä teknisesti onnistuu, mutta yritämme ainakin. Otan mielelläni vastaan lisäyksiä ja tarkistuksia. Kiitoksia osallistumisestanne. Nous en avons euh, terminé avec la... Me olemme tämän keskustelun saaneet nyt loppuun, joten nyt käymme aikataulun tässä. Esittelijähän tästä jo puhuikin. Vastuuvaaliokunta 25.1. tätä käsittelen, joten tämä asettaa meidän nyt rajoituksia 25.26.10. tarkistukset. Eivan puheenjohtaja korjaa 10.11. kello 12 mennessä. Näin, että meillä on aikaa saada kaikki käännösversiot. Ensimmäinen 12 niitä tarkastellaan ja sitten äänestetään näistä. Tämän iltapäivän työ on nyt saatu loppuun. Kiitän teille hyvää illan jatkoa ja näin teidät huomenna kello yhdeksältä äänestyskortteinenne.